Hyvää huomenta kollegat. Pahoittelen, että tulin hieman myöhässä paikalle. Tänään jatkamme kokoustamme kohdasta 15. Kyse on tutkimuksen esittelystä. Sinä käsitellään lainsäädäntöä eri puolilla Euroopan unionia. Artikla 22 perussopimuksen liittyy vastavuoroisen tunnustamisen rikosasioissa. Lisäksi harmonisoidaan joitakin seikkoja, jotka liittyvät rikosoikeudellisiin menettelyihin mukaan luettuna epäiltyjen oikeudet, uhrien oikeudet ja, ja todistusaineiston hyväksyttävyys. On tärkeää, että vastavuoron tunnustaminen toimii juhevasti. Euroopan eurooppalainen pidetysmääräys on osoittanut, että tiettyä harmonisointia tarvittiin, koska ihmisoikeustoimijoistoimen yhteiset minimistandardit eivät vielä riittää. Tämä on erittäin herkkä alue, kun puhutaan rikosoikeudellisista oikeuksista, rikosprosessioikeuksista, koska kyse on kansallisista perusolaisista kysymyksistä ja kysymykset liittyvät EUn perusoikeuskirjaan. Melonin tapaus yhteisön tuomioistuimesta on asioista kuulemme tänään hieman lisää. Lisäksi käsittelemme direktiivi, joka liittyy tiedonantoon rikosoikeudellisten menettelyn yhteydessä EUn tasolla. Tämä on tällainen varoitusjärjestelmä silloin, kun on kyse epäilyistä. Keskustelemme edelleenkin siitä, onko harmonisointia tapahtunut vai ei silloin, kun on kyse todistusaineistoon hyväksyttävyydestä ja tietyistä tutkinnallisista toimista – kaikki nämä seikat ovat asioita, joista kohta kuulemme enemmän kahdelta arvostelulta asiantuntijalta ennen kuin sitten jäsenet saavat puheenvuoroja. Ensin puhuu professori Ann Weinberg ja jälkeen saa rouva Elodie Seller ovat erittäin arvostettuja asiantuntijoita. Tervetuloa valiokuntaamme. Ensin puhuu asiantuntijamme ja sitten muut voivat osallistua keskusteluun näistä erittäin tärkeistä asioista. Ensin professori Weinberg, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Uh, President. It is an... Kiitokset puheenjohtaja. On ilo ja kunnia Elodie Selierille ja minulle saada olla lyhyesti esittelemässä tutkimustamme. Muutama sananen siitä taustasta joka tällä tutkimuksella on. Tietänette, että lähes 20 vuotta sitten vastavuoroiseen tunnustamisen hankkeeseen ryhdyttiin rikosoikeusasioissa. Ja tämä prosessi pohjautuu vastavuoroiseen tunnustamiseen jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välillä. Paljon on sanottu ja kirjoitettukin tästä vastavuoroisesta luottamuksesta. Monia erinäisiä ehdotuksia on tehty saadaksemme yhdennettyä näitä oikeuksia, erityisesti kun on kyse epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksista. Lissabonin sopimus on ollut varsinainen käännekohta tässä asiassa. Se laittoi liikkeelle arvopohjaiseen lähestymistapaan ja näin seitsemän direktiiviä on pystytty hyväksymään, erityisesti ne, jotka on hyväksytty käännös- ja tulkkausoikeuksissa, oikeuksien lukemisessa, oikeudessa käyttää lakimiestä syyttömyysolettamassa oikeusavussa, lasten suojassa ja rikoksen uhrien tuessa ja heidän oikeuksissaan suojelu, suojelemisessaan. Näin halutaan nyt sitten tässä tutkimuksessa itse asiassa mennä hivenen pidemmälle kuin näissä prosessioikeuskysymyksissä. Ja me olemme sitä mieltä kuitenkin, että on turhan varhaista näiden seitsemän direktiivin uudelleen tarkasteluun ryhtyä. Ja näin tutkimuksessa pyrittiin löytämään muita rikosoikeuden aloja, joilla erot kansallisen lainsäädännön välillä vaikuttavat rajat ylittävään yhteistyöhön käytännössä ja sitten neuvotteluissa uusien unionin välineiden hyväksemiseksi voidaksemme parantaa rajat, ylittäviä tapa, rajat ylittävien tapausten yhteistyötä. Menettelystä seuraavaa. Me olemme käyttäneet vertailevaa oikeudellista arviointia me olemme ottaneet yhdeksän jäsenvaltiota tähän edustavaan otokseen. Kyse on kolmesta erityyppisestä oikeusperinteestä ja vielä maantieteellisesti erilaisista alueista, valtioista. Nämä yhdeksän valtiota siis valittiin. Ranska, Espanja, Suomi, Irlanti, Alankomaat, Italia, Saksa, Romania ja Unkari ja me arvioimme tätä yhdeksän, kahdeks, yhdeksän kansallisen raportin pohjalta ja me sitten haastattelimme asiantuntijoita unionitoimielimissä, virastoissa ja muissa elimissä ja myös kansallisia virkamiehiä tässä tutkimuksessa haastattelimme. Tuloksista seuraavaa me löysimme yhdeksän eri aluetta, jossa kansalliset rikosoikeusmenettelyerot itse asiassa haittasivat kansain, rajat ylittävää yhteistyötä ja neuvotteluja ja erityisesti kyse oli eurooppalaisesta syyttäjän virastosta. Me ymmärsimme, että nämä haitat ja esteet itse asiassa tarkoittavat sitä, että tehokkaasti rajat ylittävä yhteistyömenettely ei toimi ja se myös sitten estää toteuttamasta oikein ihmisoikeuksia. Ja nämä yhdeksän aluetta, jotka havaitsimme, ovat juuri nyt seuraavat. Nämä tutkintakeinot, laittomasti äh, kerätty todistusaineisto, äh, rajat ylittävien tutkintojen välinen äh, epätasapaino, käsittelyä edeltävä säilöönotto ja sitten nämä kaksi tuomioistuimen tapausta Araniosi ja Kalraaru, näiden jälkeiset säilönotto, pidätysolosuhteet, poissaolotuomiot, perusteettomat pidätykset, uhreille tarjottu korvaus ja sitten uhrien suojelu. Ja lyhykäisesti pikapuoliin käyn läpi nämä kaikki esittämäni alat ja korostaisin vielä ennen sitä, että tämä oli hyvin haastava tutkimus. Sillä oli, se oli hyvin kunnianhimoinen, sen soveltamisala tai tutkimusala oli laaja ja aika rajatkin vielä meitä pitivät pihdeissään. Ja Elodi sitten jatkaa kolmesta ensimmäisestä aiheesta. Chair, good morning. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Eli Ensinnäkin meillä oli tutkimustoimia. Olemme keskittyneet aika paljon todistuslakiin, koska tällä alalla on hyvin paljon ollut lainsäädäntöä ja neuvotellaan myöskin e-evidence-asetuksesta. Eli ensimmäinen eroryhmä, joka havaittiin, on se, kuinka paljon hallintoviranomaiset ovat mukana. Joskus jäsenvaltioissa esimerkiksi tiedustelupalvelut ovat mukana tutkimuksissa. Ja sitten kuka johtaa tutkimuksia joissain jäsenvaltioissa kyse on poliisista, toisissa maissa se on syyttäjä ja kolmannisissa maissa tuomarin. Ja sitten mitään yhteistä määritelmää ei ole sille, mitä nämä tutkimusmenetelmät ovat. Mitään kynnysarvoja ei ole tutkimusten käynnistämiselle eikä yhteisiä menettelyitä joka liittyy oikeudellisiin lupamenettelyihin. Meillä on hyvin paljon erilaisia toimivaltaisia viranomaisia, jotka ovat mukana tutkimuksissa, ja lainsäätäjät eivät halua ajattaa taikkaa näille toimijoille, eli mukaan otetaan myöskin muut kuin oikeudelliset toimijat. Mutta neuvottelut olivat aika hankalat, ja alkuperäiset kunnianhimoiset toimet, jotka olivat ehdotuksessa, vesittyivät parin vuoden neuvotteluiden jälkeen. Tämä koskee esimerkiksi EPOa. Eli siellä oli yksi tutkimusyksikkö ja nyt se on sitten hyvin hajautettu rakenne. Käytännössä meillä on monia viranomaisia, jotka ovat mukana näissä kysymyksissä jäsenvaltioissa. Ja täytyy katsoa, kuka on toimivaltainen viranomainen, joka voi käsitellä näitä tutkimuspyyntöjä. Ja kun ajatellaan perusoikeuksia, meillä on sekä hallinnollisia että rikoslainsäädännön alan toimijoita samoissa puitteissa. Ja se aiheuttaa vähän epäselvyyttä, kun ajatellaan hallintolakia ja rikoslakia. Ja se voi olla erittäin haitallista, kun ajatellaan perusoikeuksia. Yksilöt eivät oikeastaan tiedä, minkälaisia turvalausekkeita heihin sovelletaan. Eli onko kyse sitten hallinto-oikeudesta vai rikoslainsäädännöstä? koska rikoslainsäädännössä nämä menettelyt ovat paljon vankemmat kuin hallinto-oikeudessa. Me olemme keskittyneet laillisesti kerättyihin todistusaineistoihin. Eli tämä tarkoittaa, että myöskin nämä kriteerit, joiden pohjalta käsittely aloitetaan, ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi jos todisteita on saatu kidutuksen kautta, niin se hylätään suurelta kädeltä ja toisissa jäsenvaltioissa tuomari sitten päättää, voidaanko todisteita hyödyntää vai ei. Ja sitten lainsäädännöllinen vaikutus. Mitään EU-sääntöä ei ole, eli meillä on kahden tason järjestelmä, riippuen mitä välineitä käytetään. Esimerkiksi yhteiset tutkimustiimit ja EPON osalta sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, joka on esittänyt pyynnön. Ja sitten EIO-asetuksen osalta esimerkiksi kyse on sitten valtio, jossa oikeudenkäynti pidetään. Ja esimerkiksi EIO-direktiivin osalta, jos sen puitteissa tehdään tutkimus ja täytyy noudattaa menettelyitä, ja jos on kokeiluvaiheessa, niin on hyvin vaikea tietää, miten todisteita on kerätty. Eli jäsenvaltiot sitten päättivät olla tarkastamatta sitä, miten todisteita on kerätty. Tämä on trendi, no ei näin ole kaikissa jäsenvaltioissa, mutta tämä on havaittu haastatteluiden ja kansallisten raporttien pohjalta. Ja se on aika suuri ongelma. Puolustajana, jos haluaa kyseenalaistaa rajat ylittäen hankittuja todisteita – niin jos ei tiedetä, miten todistelu on kerätty, niin se on aika haitallista, kun ajatellaan perusoikeuksia. Ja sitten viimeinen huolenaihe on sitten laatu rajat ylittävissä tutkimuksissa. Eli syyttäjän ja puolustuksen pitää olla samalla tasalla näissä tutkimuksissa. Eli puolustus ei saa olla heikommassa asemassa, mutta tietysti tämä koskee rajat ylittäviä tutkimuksia. Jos puolustaja haluaa tehdä oman tutkimuksen, ja haluaa kerätä vapauttavaa aineistoa, niin silloin on kielellisiä ja menettelyihin liittyviä ja rahoituksellisia esteitä, koska silloin pitäisi mennä toiseen valtioon keräämään todisteita. Eli ja sitten puhumme vielä näistä pidätysolosuhteista. So, um, let's move. Näin voimme sitten jatkaa eteenpäin neljännestä aiheesta, eli käsittelyä edeltävästä pidätyksestä. Käsittelyä edeltävä pidätys vaihtelee maasta toiseen kuin miten pitkään tämä pidätys voi kestää. Joissain valtioissa on enimmäisajat ja toisissa valtioissa ei ole olemassa tällaista aikarajaa ollenkaan jokaisessa eri vaiheessa tutkintavankeutta määritellään eri aika ja myös sitten oikeudellinen, oikeudellisesti voidaan uudelleen tarkastella tapausta. Ja tämä, tässä on eroja myös siinä, kuinka, minkä tyyppisiä, tyyppisiin perustein voidaan ryhtyä tähän tutkintavankeuden toteuttamiseen. Ja myös se, taso, jota tarvitaan epäilyn esittämiseksi, epäilyn esittämiseksi, tutkintavankeuden aloittamiseksi. Ja sitten on lisäksi vielä erilaisia keinoja jäsenvaltioissa, joilla voidaan korvata tuo tutkintavankeus. Ja nämä erot vaikuttavat vakavasti rajat ylittävään yhteistyöhön. Näin sitten on luottamuspulaa, joka syntyy tietysti tätä tutkintavankeutta eh, erottavista asioista ja myös siitä, kuinka, miten, miten tuo epäily sitten määritellään ja se miten pitkälle tätä tutkintavankeutta voidaan jatkaa, se voi sitten yksilön oikeuksia vastaan myös mennä, ja sitä ei välttämättä ole sitten toisissa valtioissa mahdollista toteuttaa. Näin ei voida siis luottaa toiseen valtioon, koska epäillään, että tutkintavankeutta käytetään liikaa. Jos ajatellaan sitten näitä vaihtoehtoisia keinoja, ne saattavat sitten estää tuota puitepäätöstä eurooppalaisesta tutkin, valvontamääräyksen toteuttamisesta. Ja tässä jäsenvaltiot, jotka haluaisivat pohjautua siihen, eivät sitten välttämättä pysty siihen osa, tukeutumaan, koska eroja on niin paljon. Näin siis näitä puutteita on kovasti olemassa eri jäsenvaltioiden välillä. Nyt siirryn sitten viidenteen aiheeseen, eli Aranios ja Kaldararu tuomiossa unionin tuomioistuin on puuttunut juuri näihin pidätysolosuhteisiin. Varmaankin tunnette tämän Araniosi ja Kaldararu tuomion. Se on vuodelta 2016 huhtikuulta ja tämä tuomio antoi sitten vihreää valoa täytäntöönpano viranomaiselle kieltä luovuttamisen, mikäli on huomattavat perusteet uskoa, että henkilö joutuu kärsimään epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta. Ja jotta tämä arvio voidaan toteuttaa, niin kansalaiset viranomaiset voivat pyytää lisätietoa pyynnön esittäneeltä valtiolta pidätysolosuhteista. Tämä päätös sai sitten osakseen 25 heinäkuuta tuomion tältä vuodelta. Ja hyvin suuria eroja jäsenvaltioiden välillä on siinä, minkälaisiin perustein voidaan sitten luovutus suorittaa tai olla suorittamatta. Ja jos ajattelemme sitten tuota tiedon välitystä, sekin myös jäsenvaltiosta toiseen eroaa kovasti joskus täytäntöönpanoviranomainen asettaa ehtoja luovuttamiselle, vaatii tiettyjä takeita tai vakuuksia esimerkiksi siitä, että täytyy olla henkilölle oma selli jo pidätyksen aikana. Tämä tuomioistuimen päätös on hyvin tervetullut tietenkin, mutta käytännössä Tämä on vaikuttanut vastavuoroiseen luottamukseen ja tunnustamiseen hyvin kovasti, johtanut viivästyksiin, eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanematta jättämiseen ja täytäntöönpanon kieltämiseen. Yhdessä tapauksessa Saksassa esimerkiksi vietiin vuonna 2014 korkeimpaan oikeuteen käsiteltäväksi pidätys olosuhteista. Ja 40 tapausta on ollut käsitteillä vuodesta 2015 lähtien. Ja tässä sitten jäsenvaltioiden välillä saattaa tulla polarisointia niissä, joissa on hyviä vankiloita ja toisaalta sitten huonoja. Ja tämä saattaa johtaa ikään eräänlaiseen vankilasoppailuun sitten valtioiden välillä. Jos vaaditaan takeita tai vakuuksia, niin siitä syntyy myös monia murheita, kun ajattelemme sitä, miten henkilöitä sitten kohdellaan rajat ylittävissä tapauksissa, jotka voisivat nauttia takeista ja vakuuksista. Ja sitten taas ne, jotka ovat kansallisissa käsittelyissä, eivätkä pystyisi tällaisista eduista hyötymään. Ja vielä huolestuttavaa on myös se, että tätä näiden takeiden ja vakuuksien järjestelmä on laajalti mahdoton täytäntöön panna jotta, koska voi olla mahdotonta taata oma selli jokaiselle. Ja tässä tämä, nämä pidätysolosuhdekysymykset vaikuttavat suoraan vastavuoroiseen luottamukseen ei pelkästään pidätysmääräysasiassa, vaan kaikissa, kaikessa mahdollisessa yhteistyössä eh, pidätyskysymyksissä ja myös vankien siirroissa valtiosta toiseen. Kuudes huolenaihe on perusteettomasta pidätyksestä saatu korvaus kansa, rajat, kansalliset rajat ylittävissä menettelyissä. Tässä siis ei ole nyt aikaa puhua tarkemmin tästä asiasta. Viittaan vain siis tutkimukseemme lisätietona tässä. Seitsemässä aihe on poissaolotuomiot, poissaolokäsittelyt ja hyvin suuria eroja on olemassa haittaamassa rajat ylittävää yhteistyötä. No, aika tässä jo rientää, joten hyppään tämänkin yli, viittaan vain tutkimukseen. Ja nyt sitten Elodi saa jatkaa kahdesta viimeisestä aiheesta. Thank you, Anne. Um... Kiitoksia. Eli nämä kaksi viimeistä alaa ihan lyhyesti. Ne liittyvät uhrien oikeuksiin. Uhrien oikeuksia on vahvistettu viime vuosina jäsenvaltioissa, koska EUsta on tullut painetta jäsenvaltioihin, mutta tästä huolimatta on vielä epätasapainoja ja suuria eroja, kun ajatellaan esimerkiksi korvauksia uhreille. Vuonna 2004 hyväksyttiin direktiivi rajat ylittävistä korvauksista uhreille, mutta direktiivissä ei ole mitään harmonisointia, kun ajatellaan menettelyitä, aikarajoja, joilla voi hakea korvausta. Eli epätasapaino on vielä paljon, ja se saattaa johtaa syrjintään rajat ylittävissä menettelyissä, koska jos on toisessa maassa, niin ei välttämättä saa yhtä hyvää korvausta kuin alkuperämaassa. Sitten uhrien suojelumääräykset. Eli meillä on vastavuoroisen tunnustuksen välineitä, eli suojelumääräys, joka liittyy rikosoikeudelliseen suojeluun menettelyyn. Ja sitten on asetus, joka liittyy siviilisuojatoimiin, mutta näitä ei ole kovin paljon hyödynnetty, eikä nyt ole aikaa käydä näitä suojelumääräyksiä läpi, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Eli mikä johtopäätös tästä voidaan tehdä? Mitä jäsenvaltiot ja EU tekivät puuttuakseen näihin eroihin? Joissain jäsenvaltioissa on ollut sokea luottamusta, eli rajatylittävää yhteistyötä hinnalla millä hyvänsä. Esimerkiksi mitä tulee todisteiden hyväksyttävyyteen, joissa jäsenvaltioissa ei katsota, miten ne on kerätty. Toisissa on ollut vähän puolivillainen lähestymistapa, eli on nähty, että eroja on rikosmenettelyissä, mutta sen ei pidä kuitenkaan estää oikeuksista nauttimista ja jotkut jäsenvaltiot eivät halua tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä koskee ainakin pidätysolosuhteita. Monissa jäsenvaltioissa on vastahakoisuutta hyväksyä sitä, että artikla 4 rikotaan. Eli mitä EU teki? EUssa on nyt menettelyoikeuksien direktiivi, Siinä esimerkiksi laajennettiin soveltamisalaa tiettyjen välineiden osalta, eli mukaan voidaan ottaa nyt hallinnolliset toimijat. Ja sitten kun se oli liian hankala, niin sitten on taas viitattu kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä koskee esimerkiksi oikaisumenettelyitä. Mitään harmonisointia ei sen suhteen ole. Eli ovatko nämä toimet tehonneet? No eivät oikeastaan. Tässä on lyhyt yhteenveto ongelmista, jotka havaittiin tutkimusten aikana, eli EIO ja epo asetukset Neljä vuotta kesti neuvotella näitä, näistä välineistä ja tietyistä tutkimusmenettelyistä on leikattu aika rajusti. Yksi esimerkki liittyy pidätysmääräykseen, mutta on myöskin muita ongelmia. Eli ei ole riittävästi tietoa, ei ole tietojen vaihtoa ja viestintää. Ja se johtaa sitten yhteen yhteensopimattomuuteen jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten se, että ei tunnusteta tai ei riittävästi käytetä välineitä. Tämä koskee myöskin eurooppalaista pidätysmääräystä, koska monet näistä ovat jääneet jumiin. Tämä koskee myöskin suojelumääräysdirektiiviä, joka ei ole ollut kovin menestyksekäs, ja myöskin valvontatoimia ennen oikeudenkäyntiä niitäkään ei ole kovin paljon käytetty. Ehkä te voisitte pikkuhiljaa antaa suosituksia, koska tutkimus on valtava ja voi sitten puhua siitä hyvinkin pitkään. Täällä on kaksi esittelijää, jotka ovat tutustuneita, jotka muutenkin tuntevat rikosoikeusmenettelyt, joten voitteko pikkuhiljaa mennä johtopäätöksiin? Mikä teillä on suosituksia, niin voisitteko nopeasti mainita ne, koska ne ovat tärkeitä. Sitten otetaan kysymyksiä kollegoilta. Of, uh, um, we... Mitä suosituksiin tulee? Olemme ehdottaneet käytännön välineitä toisaalta, pehmeitä lainsäädäntökeinoja ja sitten myöskin varsinaisia lainsäädäntökeinoja tehdäkseni johtopäätöksiä ensinnäkin näistä pehmeän lain menettelyistä. Ehdotimme, kehitettäisiin koulutusta ja muuten lisättäisiin tietoisuutta, valistusta. Etenkin pitäisi ottaa mukaan koulutukseen palvelun tarjoajat esimerkiksi, koska niiden merkitys kasvaa. Tämä on osoittautunut e-evidence-ehdotuksen yhteydessä esimerkiksi todeksi. Lisäksi, lisäksi pitäisi keskittyä koulutustoimien sisältöön ja niihin EUn välineisiin, jotka eivät kovinkaan paljon ole saaneet julkisuutta toistaiseksi, joita ei kunnolla tunneta. Lisäksi pitäisi antaa ohjeistusta ja tukivälineitä ottaa käyttöön. Täytyy edistää vuoropuhelua horisontaalisesti, tietystikin kansallisten oikeusviranomaisten kesken, mutta myöskin vertikaalisesti kansallisten viranomaisten ja EU-viranomaisten välillä täytyy parantaa yhteistyötä ja myöskin yhteistyötä yhteisön tuomioistuimen suuntaan. Lisäksi pitäisi kehittää EUn rahoitustukea eri aloilla, parantaa rahoitustukea silloin, kun on kyse tutkintavankeusta, pidetysolosuhteista, perusteettomista vangitsemisista sekä korvauksista, joita maksetaan uhreille rajoitettavissa tapauksissa. Mitä tuli sitten lainsäädännöllisiin ehdotuksiimme? Katsoimme, että pitäisi vahvistaa yhteisön lainsäädäntöä ja puuttua täytäntöönpano puutteisiin rikkomusmenettelyiden kautta. Tää tarvitaan tarkkaa valvontaa. Lisäksi määritämme viisi osa-aluetta, joilla pitäisi ryhtyä lainsäädäntötoimiin lyhyellä aikavälillä. Ensinnäkin mitä tulee pidetysolosuhteisiin, minimistandardit esitutkintaa varten, minimistandardit myöskin silloin, kun on kyse todistusaineiston hyväksyttävyydestä, oikeudellisen tarkastelun kehystä pitäisi vahvistaa erityisesti kun on kyse tutkintavankeudesta, mutta myöskin silloin kun on kyse todistusaineiston hyväksyttävyydestä. Lisäksi pitäisi puuttua tarkastella uhrille maksettavia korvauksia silloin, kun pidätys tai vangitseminen on ollut perusteeton. Tämä näin lyhyellä aikavälillä. Lisäksi katsomme hieman tulevaisuuteen ja esitimme jotakin keskipitkän aikavälin ja pidemmän aikavälin ehdotuksia. Mutta niistä saatte enemmän tietoa meidän tutkimuksestamme. Kiitos paljon. Kiitos teille molemmille. Haluaisin jättää hieman aikaa myöskin kysymyksiä varten, koska Täällä on paikalla esimerkiksi todistusaineistoa käsittelevä esittelijä Kachira Chinichi puolestaan. Hän on tuomari ammatiltaan siis. Hän on tarkastellut lasten prosessioikeuksia. Kyseessä on melkoinen työsarka. Liitteessä on te olette tehneet valtavan työn. Liitteessä on vertailevia kaavioita. Haluaisin jättää todellakin myöskin kysymyksiä. Toivottavasti tästä on hyötyä. Olisin muistuttaa teitä siitä, että vaikuttaa, että tällä valiokunnassa rikosoikeuskysymykset ovat ikään kuin pieni sivuseikka. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeää valiokuntamme kannalta. Samalla kun te puhuitte, minä luin tätä teidän tekstiänne. Toivottavasti tästä on hyötyä kahdelle esittelijä, mutta kaikille muillekin valiokunnan jäsenille. Eurooppalaisesta pidentysmääräyksestä ja tutkintamääräyksestä olisin itsekin kiinnostunut, mutta annan nyt jäsenten esittää kysymyksiä. Katarina, Birgit, please. Birgit ensin ja sitten Katarina. Kiitokset. Kiitos tästä yksityiskohtaisesta tutkimuksesta. Se kyllä auttaa. Ennen kysymyksiä haluaisin esittää muutaman huomion. Joskus vaikuttaa siltä, että vaikka tutkimukset auttavat ja tarjoavat paljon tietoa, niin ehkä tarpeen olisi myös meidän digitaalisten palvelujemme kautta vähän tietoa viedä eteenpäin, jotta ainoastaan asiantuntijat tässä talossa ja muualla saavat asiasta tietää, vaan saisimme vähän laajemman yleisön asialle. Tämä näin huomiona. Olen iloinen siitä, että esityksessänne mainitsitte myös tämän sokean luottamuksen, koska meillä parlamentissakin on tämä on tilanne. Me, meidän pitäisi luottaa toinen toisiimme, ja ongelmana on sitten se, että täytyy tuntea nämä eri järjestelmät käytännön tasolla ja erilaiset oikeudelliset ja lailliset järjestelmät. Näin me olemme pitkään keskustelleetkin esimerkiksi tutkintavankeusasioista. Järjestelmäthän ovat kovasti toisistaan poikkeavat hyvin varhaisessa vaiheessa ja sitten taas myöhemmässä tutkinnan vaiheessa, kun tuomioistuinkäsittely itsessään on jo alkanut. Ja näin kysyisinkin myös korvauksista. Korvaus on tietysti merkittävä väline mutta jos minut laitetaan tuonne tutkintavankeuteen varsin varhaisessa vaiheessa, ehkä jopa vuodeksi. Ja sitten yksi kaksi minuut lähdetään kotiin, eikä tuomioistuin käsittelyäkään ole aloitettu minua kohtaan, mutta koko elämä on käytännössä tuhoutunut. Eli minkälaista korvausta voi sitten saada? Eli tätä täytyy myös mietiskellä vaihe vaiheelta, kuten sanoit ehdotuksessanne, täytyy muuttaa joidenkin jäsenvaltioiden järjestelmää, sillä korvaus pelkästään rahan muodossa ei riitä. Uskon, että tarvitsemme uhrieille tukea ja suojaa tietenkin tuon rikoksen tapahtumisen jälkeen ja monta kertaa me puhumme sitten tuosta rikoksen tekijästä, mutta me tarjoaa sitten tukea uhrille päästä yli tästä tapahtuneesta. Tämä ei koske pelkästään terrorismia, vaan kaikkea väkivaltaista rikollisuutta ja muuta jota havaitaan. Ja sitten tiedon välittäminen, yhteistyö, siitä pitäisikö pyytää eurooppalaista pidätysmääräystä vaiko en, koska järjestelmä toisessa maassa on paljon erila- niin paljon erilainen kuin oma ja puheenjohtajakin mainitsi nämä todisteet. Joskus on sitten helpompi luottaa näihin omiin järjestelmiimme ja ihmisiin, siellä, jotka, ja sitten harmonisoida tätä järjestelmää pikemminkin kuin esittää taas uusia ehdotuksia, uusia määräyksiä. Nyt puhutaan sähköisestä todistusaineistosta muun muassa ja muista uusista ehdotuksista, mutta tämä, nämä entisetkään järjestelmät eivät ole riittävän lähellä toisiaan toimijakseen, joten ehkä me tarvitsisimme tässä myös tiedon välityskampanjoita kaiken muun rinnalla. Ennen kuin päästään niin e-evidence-asiaan, meidän täytyy hoitaa joitakin inhimillisiä seikkoja kuntoon, eurooppalainen pidetysmääräys ja muuta. Yhteyttä myös ihminen puoli. Katarina, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos vierailemme tämän tutkimuksen esittelystä. Olisi ollut tietysti hyvä, että olisi ollut enemmän aikaa käsitellä näin monia kohtia, mutta nämä asiat, jotka nyt tulivat esille, ovat tietysti hyvin tärkeitä. Ja ne vahvistavat sen, jonka olemme huomanneet käsitellessämme näitä aiheita. Eli on vaikea luoda vastavuoroisuuden ilmapiiriä. Ja esimerkiksi Birgitkin puhui näistä asioista. Eli kun katsotaan näitä eroja, joita edelleen on olemassa, niin ne ikävä kyllä ovat esteenä näissä asioissa. Pari huomiota ja pari kysymystä. Birgit sanoi ihan hyvin, että kun ajatellaan tällaisia tutkimuksia, niin niitä pitäisi tehdä tunnetuksi vähän laajemmin. Mutta olen täysin vakuuttunut siitä, mistä jo puhuttiinkin. Eli jotta voidaan luoda paremmat suhteet ja jotta voitaisiin tehdä parempaa yhteistyötä, niin silloin pitää olla tasa-arvoa, kun ajatellaan näitä kysymyksiä. Ja kysymyksessä tässä on koulutus. Se on yksi perusvälineitä. Ja myöskin Euroopan tason koulutus voisi olla tarpeellinen väline. Ja sitten teknisempi kysymys ja sitten toinen on vähän yleisempi. Eli tämä täsmällisempi kysymys liittyy siihen, mitä kriteerit käytetään, kun katsotaan, voidaanko todisteita käyttää hyväksi vai ei. Eli lähestymistapoja on hyvin erilaisia jäsenvaltioissa, kun katsotaan todistuksiin liittyviä kysymyksiä. Eli on järjestelmiä, jotka pohjautuvat tiettyihin sääntöihin, joiden pohjalta hylätään tietyt todisteet. Eli millä tavalla tämä voi sitten vaikuttaa rajat ylittäviin tutkimuksiin, kun ajatellaan Euroopan syyttäjäviranomaista? Nyt kun tämä uusi elin on tulossa, niin sekin pitää ottaa huomioon näissä kysymyksissä. Ja sitten palaisin vielä alaikäisiin ihan lyhyesti, koska haluan jättää aikaa myöskin vastauksille. Eli uhrien oikeudet. Itse olen terrorismin vastaisessa valiokunnassa ja olemme laatimassa loppumietintöä ja mietimme, millaisia toimia pitäisi toteuttaa. Eli meillä pitäisi olla jonkinlainen koordinointikeskus Euroopan tasolla, jotta voitaisiin taata se, että kaikki, no tässä tapauksessa terrorismin uhrit, he saattavat tietysti olla eri kansalaisuuksia, kun ajatellaan näitä iskuja, joita on sattunut, niin heillä pitäisi heille pitäisi saada sitten samanlaista tukea ja samanlaiset korvaukset, jos he ovat olleet samassa tilanteessa muussa maassaan kuin omassa. Kiitos. Katriina. Kiitos Katriina. Voinko minäkin esittää kysymyksen? Kun te teette tällaisia tutkimuksia ja tarkastatte tärkeitä kysymyksiä, kuten vastavuorosta tunnista, tunnustamista, ja sitä, kuinka eri välineet toiminnat tai kuinka ne kypsyvät pikkuhiljaa. Eurooppalainen pidetysmääräys esimerkiksi eri välineiden kypsyminen tässä työkalupakissa, kuten pidetysmääräys, oliko alussa kenties ongelmia, jotka liittyvät oikeasuhtaisuuteen, esimerkiksi kun sitä sovellettiin pieneen tai vähäpätöisiin rikoksiin – Oliko tällaisia ongelmia? Ja kun työkalupakissa on tällaisia painavia aseita EU-ssa rikosoikeuden puolella, kuinka tätä välintä kehitettiin. Eurooppalainen pidetysmääräys on pikkuhiljaa alkanut saada enemmän kunnioitusta, arvostusta, kuten Kinichi sanoi, että tarvitaan parempaa tuomarin koulutusta ja parempia päätöksiä tätä kautta. Nyt sitä arvostan paljon enemmän tätä välinettä. Se on oikeastaan maailmanlaajuisesti katsottuna kaikkein paras väline, jota voidaan käyttää. Kuinka saadaan edistystä aikaan muillakin suhteissa, muidenkin välinen kohdalla? Te olette kenties tiedottaa siitä, kuinka harmonisointi ja paremmat välineet voivat auttaa – Onko pidetysmääräystä kritisoitu esimerkiksi? Ja onko kyse laajemmastakin ilmiöstä, kun te puhutte esimerkiksi pidätysolosuhteista? Eikö tähän liittyy suuria ulkoisiakin tekijöitä? Esimerkiksi viiveitä syntyy Saksassa, mikäli olisin saksalainen ja tiedän, että Saksassa vangitsemis- tai vankilaisuudet paremmat kuin muissa maissa, niin tuleeko silloin kenties enemmän viiveitä ja enemmän vastahakoisuutta eteen pistää täytäntöön Euroopasta pidätysmääräystä juuri tämän vuoksi? Peräänkuulutatteko te perusparannuksia pidetysolosuhteisiin kaikkialla Euroopan unionissa – Pitäisikö me, meidän mainostaa sitä, että nämä ovat sellaisia parannuksia, joita halutaan, eikä pitäisi syyttää tätä välinettä ikään kuin, vaan pitäisi olla kokonaisvaltaisen pidätystapa tätä koulutusta, tarkastaa pidätysolosuhteita, tutkintavankitusolosuhteita, pitäisi kenties nähdä metsäpuilta eikä hyökätä eurooppalaisen pidätysmääräyksen kimppuun. Ja tämähän antaa vain lisävettä myllyn euroskeptikoille. Täällä parlamentissakin se on nähty. Te puhuitte hyvin monista seikoista, jotka liittyvät harmonisointiin. Monet niistä ovat perustavanlaatuisia seikkoja. Kyse on standardeista maissa. Kyse on hyvästä harmonisoinnista, joka voi toimia. Euroopan piritysmääräys toimii oikein hyvin. Vaihtoehto on erittäin huono. Vaihtoehto on, että palataan takaisin vuoden 57 yleissopimukseen. Kesti vuosikausia, että konat saatiin luovutettua maasta toiseen. Minä yritän tässä nyt jollakin tavalla ymmärtää teidän katsantokantanne. Enkö tässä ole jonkinlainen aukko, palan siihen mitä Birgit Sippel sanoi. Pitäisikö meidän valtavasti pyrkiä mainostamaan tätä välinettä sen sijaan, että ollaan puolustuskannalla? Täytyisi voida osoittaa, että hyvä harmonisointiprosessi oikeus tuo valtavia etuja ihmisille, valtavasti hyötyä kun on kyse ihmiselämästä. Sen avulla voidaan ratkaista ongelmia paljon nopeammin. Mutta nyt tilanne sellainen, että vastustajilla on aivan loistava, loistava mahdollisuus hyökätä tämän kimppuun, kuten eurooppalaisen piirrysmääräyksen kimppuun. Tutkimus osoittaa, että perusasiat voidaan kyllä pistää kuntoon. Jälleen kerran kun tarkastelee Saksaa, Saksan perustuslain mukaan kolmanteen maahan ei voi luovuttaa ihmistä maata. Kolmanteen maahan ei voi luovuttaa epäiltyä. Sama todennäköisesti pätee myöskin Slovakiaan, taikka pitäisi olla jonkinlainen kansanäänestys, että tähän voitaisiin mennä. Tämä liittyy myöskin kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Birgit Sippel sanoi, että hyvin paljon julkisuutta tarvittaisiin ja monien toimien takana, joista on puhuttu rikosoikeuden puolella, pitäisi olla hyvin paljon mainontaa, julkisuutta, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä me puhumme, kun me pyrimme harmonisoimaan ja saman aikaan vastavuorosta tunnustamista. Tutkintavankeus tai pidätysolosuhteet ovat kenties kaiken kriittisen seikka. Tässä tutkimuksessa näitä viittaatte jatkuvasti viiveisiin. Miksi? Kenties kyse on juuri näistä seikoista, kuten esitutkintaolosuhteista. Minua kiinnostavat nämä kysymykset. Sama pätee myöskin lapsiin. Rova Kinichi on laatinut mietintöä lapsista. Mikä haluaa pistää lapsen tutkintavankauteen, niin ei tietenkään sellaista halua tehdä, mutta joissakin maissa näin tehdään. Saitteko sellaisen mielikuvan, että meidän pitäisi todellakin saada hieman enemmän julkisuutta tälle, koska mikäli mä sieltä saadaan hoidettua kuntoon, niin tämähän on osoitus siitä, että EU saa todellakin jotakin aikaan. Pyydän anteeksi, että tässä ehkä puun sekavia. Nyt on torstai-aamu. Mutta tässä tunnutaan olevan hyvin pitkälti puolustuskannalla Kyse on myöskin kansallisesta itsemääräämisoikeudesta, mutta suverenisuutta täytyy joskus jakaa muiden kanssa ja saada tällä tavalla asioita toteutumaan. Kuten Rova Kinichi sanoi, että ei tämä ole mikään pehmeä alue. EUn alueita voidaan käyttää, jotta asiat saadaan muuttumaan. Eurooppalainen pidätysmääräys on saanut hyvin paljon hyökkäyksiä osakseen. Mutta se on tällä hetkellä kuitenkin paras mahdollinen vaihtoehto. Se on kovaa valuuttaa maailmaa tällä hetkellä. Anteeksi ja kiitos after that you don't dislike the European arrest warrant. Toivottavasti tämän jälkeen ette nyt alkaneet inhota eurooppalaista pidetysmääräystä. So thank you very much for... Kiitokset puheenvuoroista ja kommenteista ja kysymyksistäkin. Mahdollisesti tässä pyrimme nyt sitten vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jos emme unohda ensiksi teille tässä hyvä rouva korvauksista, jos on joutunut perusteettomaksi pidätetyksi rajat ylittävissä menettelyissä ja käsittelyissä. Eli me olemme vuosikausia kiinnittäneet tähän jo huomiota. Valitettavasti tämä ei ole päätynyt kuitenkaan käsittelyyn esityslistalle. Eli tuo Euroopan oikeudellinen verkosto on tästä tähän kiinnittänyt huomiota ja havainnut eriävät piirteet eri kansallisissa järjestelmissä ja myös eri puutteet rajat ylittävissä tapauksissa. Ja näin olemme tarjonneet erilaisia esimerkkejä siitä, että epäilyt eivät ole pystyneet saamaan korvausta siitä huolimatta, että heidät on perusteettomasti pidätetty pitkäksi aikaa. Ainakin on löytynyt sellaisia tapauksia, joissa on ollut erittäin vaikea korvausta saada täytäntöön panevasta valtiosta tai valtiosta, josta päätös tuomio on peräisin. Eli meillä ei nyt ole aikaa yksityiskohtaisesti asiasta puhua sen enempää, mutta kyllä asia kaipaa lisää huomiota, se on selvää. Eli me tarvitsemme liitännäistoimia aivan varmasti vastavuoroiseen luottamukseen ja tunnustamisen rinnalle. Ja sitten koulutuksesta uskon, että teistä kaikki kolme jo viittasivatkin tähän koulutuksen merkit, merkittävyyteen tuomareiden ja oikeusviranomaisten ylipäätään ja sitten myös puolustusasianajajien. He ovat myös hyvin merkittävällä paikalla tässä asiassa. Ja tässä yhteydessä haluankin muistuttaa siitä, että puutteita on olemassa. Aloitteitakaan ei ole välttämättä täytäntöön pantu parantamaan puolustuksen tilannetta eikä myöskään koulutusta tarjottu, ei myöskään proseduraalisten oikeuksien ja takeiden direktiivissä. Myöskään monet asianajajat eivät edes tiedä tästä direktiivistä hölkäsen pöläystä. Eli näin, vaikka näitä joissain tapauksissa voitaisiinkin käyttää oikein repasti. Katson tässä vähän muistiinpanojanikin ehkäpä palaan huomioonne vielä ja vielä teidänkin tässä edessä. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että nyt olemme päässeet jo aika kypsään vaiheeseen vastavuoroisessa tunnustamisessa. Jotkut mm, ovat olleet menestystorinoita, kuten tuo pidästysmääräys esimerkiksi. Jotkut puutteet, joita olemme havainneet, on jo korjattu ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Tässä on joitain suhteellisuusongelmia kyllä, joihin viittasittekin, mutta jos ajattelemme näitä pidätysolosuhteita, se on yksi merkittävä asiakokonaisuus jäljellä. Ja sitten tästä syntyy se kysymys, minkälaisia käytännön toimia otamme käyttöön täytäntöönpanon puolella kun on olemassa, olemassa olevat standardit, jotka ovat peräisin itse asiassa Strasbourgista ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja, sen, ja Euroopan neuvoston eri valiokunnista. Me uskomme, että tarvetta tosiaan on saada asia ratkaistua pidätysolosuhteista vähimmäisstandardein. Eli näin uskomme, että on tarpeen hyväksyä lainsäädäntöaloitteita asiassa. Paljon kysymyksiä tietysti on, erityisesti oikeusperustasta. Onko oikeusperustaa sopimuksissa olemassa unionin ryhtyä toimenpiteisiin? Se on avoin kysymys edelleenkin, mutta tämä sitten jättää myös puolustukselle tiettyjä argumentteja. Ja nyt sitten Elodie voi tästä jatkaa. Yeah, I'll just quickly add. Ihan lyhyesti. Niin, minimistandardit ja pidätysolosuhteet. Euroopan neuvostossa on näitä standardeja, mutta niitä ei ole sovellettu. Ja kuumin peruna on tietysti se, että olisi poliittista tahtoa jäsenvaltioissa ja siksi tutkimuksessakin on tutkittu tuettu sitä, että annettaisiin rahoitustukea jäsenvaltioille, koska ne eivät itse investoi tähän rahaa. Sitten sitten todisteiden käsiteltävyys ja syyttäjäviranomainen. No alkuperäisessä ehdotuksessa oli sääntö sen suhteen, miten käsitellään laittomasti hankittuja todisteita. No, syyttäviranomainen on välin, monimutkainen väline, joten jäsenvaltiot eivät varmaan sitten katso, miten todisteita on kerätty. Ja tässä sitten saatetaan rikkoa perusoikeuksia. luottamus ja vastavuoroisuus. Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Hyvin paljon on EUn välineissä korostettu luottamusta ja tämä näkyy myöskin näistä eri päätöksistä. Miksi pyydetään tietoa? Siksi, että vastavuoroinen luottamus on heikentynyt alun perinkin, mutta sitten kun tehdään tämä päätös, niin silloin päätös perustuu tietoihin, joita saa toisesta valtiosta. Eli näihin tietoihin on voitava luottaa. Ja viime kädessä kysymys on luottamuksesta ja tämän noidan kehä. Jos ei ole yhteisiä tietoja, niin pitäisi ainakin olla minimistandardit. Tällä tavalla jäsenvaltiot voivat myöskin miettiä omia rikoslainsäädännöllisiä menettelyitään. Ehkä ihan lyhyesti enää, koska me täytyy jatkaa. Ehkä minä esitin liikaa kysymyksiä. Come back brief, very briefly. Eli ihan lyhyesti vielä tämä taikasana, joka tuli esille. Eli holistinen lähestymistapa. Tämä on keskeistä, varsinkin nyt kun on saatu tiettyyn kypsän vaiheeseen tämän välineen osalta, niin holistinen lähestymistapa, se nyt ei ole mitään taikaa, vaan se on työkalupakki, jonka EU on luonut yhteistyötarkoituksiin. Ja meidän pitää luoda täydentävyyttä ja interaktiota eri välineiden välille – jotka nyt on tähän mennessä hyväksytty EU:ssa. Eli se on sitten seuraava vaihe tällä alalla. Kiitoksia paljon kummallekin todella paljon. Tämä oli erittäin paljon ajatuksia herättävää ja rikasta keskustelua. Hienon työn te teitte. Kaksi tärkeää esittelijää, jotka käsittelevät prosessioikeuksia, saivat tästä hyvin paljon Tämä on todellakin tärkeä osa meidän työtämme. Kiitos kummallekin todella paljon. Toivottavasti nyt saadaan jotakin aikaa niin kuin taikaiskusta tässä valiokunnassa. Se olisi oikein hieno juttu. Kiitos paljon. Nyt sitten siirrymme kohtaan 16. Pyydän anteeksi Jeronilta. Me aloitamme hieman myöhässä tämän sinun asiasi käsittelyn. Niin, nythän on torstai. Anteeksi siitä. I'm going to give, um, the floor to Mr. Le- Annan puheenvuoron edustaja Leena Rasetan voi esitellä asiansa. Kyse on digitaalisesta Euroopasta ja sen ohjelman perustamisesta. Kiitos puheenjohtaja, ei mitään ongelmaa. Olemme hieman myöhässä, mutta edellinen keskustelu minun mielestäni erittäin arvokas ja mielenkiintoinen. Oli hienoa seurata sitäkin keskustelua. Kyse on lausunnosta, jonka annamme ITRE-valiokunnalle Digitaalinen Eurooppa-ohjelmasta. Tehtävämme on tässä keskittyä sellaisiin seikkoihin, jotka ovat relevantteja meidän valiokuntamme kannalta tietystikin. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa EUn valmiuksia silloin, kun on kyse tekoälystä, kyberturvallisuudesta, huippunopeuslaskennasta ja niin poispäin. Meidän täytyy parantaa toimiamme tällä alalla ja varmistaa, että näitä voidaan hyödyntää yhteiskunnassa ja muutenkin. Euroopan unionin hallitusten valtioiden päämiehet, kun tapasivat Tallinnassa, tekevät sellaisen analyysin, jotta parlamenttikin tukee tästä asiasta. Meillä on jo digitaalinen sisämarkkinastrategia, joka toimii kehyksenä. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa että tarvitaan tarpeellisia investointeja, jotta voidaan vastata kunnianhimon tasoa, joka on tuossa strategiassa. Uskon vakaasti, että mikäli me haluamme, että EUlla on tärkeä rooli digitaaliseen maailman mentäessä, meidän täytyy toimia hyvin nopeasti, meidän täytyy investoida tänään koska teknologian kysyntä kasvaa paljon nopeammin kuin tarjonta. Uutta teknologiaa EU-ssa tarvitaan, huippunopeus, tieto, kone tai laskentamaisuuksia tiedemiehet ja insinöörit lähtevät muuten muualle, koska muualla on infrastruktuuri, jota tarvitaan. Meillä on aivan erinomaista aivan erinomainen tekoälyä kehittävä yhteisö, joka tekee loistavaa työtä Euroopan unionin sisällä, mutta samalla aikaisesti markkinamme ovat alikehittyneet verrattuna markkinoihin muualla. Ja viimeisenä hajaantuminen ja hyvin pienet Julkiset investoinnit kyberturvallisuuteen asettavat yhteiskuntamme ja taloutemme vaaralle alttiiksi. Toiminta on erittäin hajanaista, eikä ole mitään suuria markkinatoimijoita Euroopassa. Viimeinen seikka vielä kyberturvallisuudesta, tieto- ja verkkoturvallisuudesta. Sen pitäisi huolestuttaa meidän valiokuntaamme. Siksi Lähinnä siihen tulen keskittymän lausuntoluonnoksessani. Niin tietystikin joitakin pieniä muutoksia aion ehdottaa komission ehdotukseen, mutta tärkein ehdotus, jonka haluaisin saavan kollegolta tukea, on, että ajatus olisi, että kyberturvallisuuden antaisin ohjelmansa paljon merkittävämpi rooli kuin tällä hetkellä esimerkiksi pistämällä se samalle tasolle kuin tekoäly, silloin kun on kyse yhteisön talousarviovaroista tätä ohjelmaa varten. Tässä oikeastaan kaikki, mitä haluaisin sanoa. Ja mielelläni kuulisin myöskin muiden kollegoiden näkemyksiä. Ja totta kai ilo mielin teen yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta saamme vahvan mandaatin ja vahvan lausunnon aikaan ITRE-valiokunnan kollegoillemme. Kiitoksia paljon, Jeroen. Tänäänkin yksi jäsen, joka haluaa puhua, ja sitten komissiokin saa lyhyesti kommentoida. Birgit siis ja Tomas myös. Birgit, ole hyvä. Just, uh... Kiitos puheenjohtaja. Niin, pari yleishuomiota. On totta, että meillä on paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat oikein aktiivisia tällä sektorilla, mutta olemme vähän jääneet jälkeen ja olisin kovasti iloinen siitä, jos voisimme auttaa yrityksiä käyttämään digitalisoitumista samanaikaisesti kuitenkin perusoikeuksia ja tietosuojaa kunnioittain. Eli paljon me voimme tehdä. Ei me pelkästään sitten kopioi kaikkea, mitä on jo kehitelty tähän mennessä, vaan kehittää uusia elementtejä. Ja sitten tuo verk- verkkoturvallisuus, kyberturvallisuus, me kaikki tietysti tiedämme, miten helpot asiat ovat, helpoja tietyt asiat ovat ostosten tekeminen, lippujen hankkiminen ja niin poispäin ja tuollaiset älykodit ja muut, mutta toisaalta me sitten tiedämme sen, että digitaalista maailmaa seuraa myös erinäiset vaikeudet tietoihin pääsystä ja muusta vastaavasta, kun ihmisiä pyritään manipuloimaan ja vaaleja myös. Ja tämä on tässä on mahdollisuus tietyille suurille toimijoille myydä tietoa käytettäväksi tai käyttää tietoja itse, jotta voidaan manipuloida ihmisiä ja myös vaaleja kautta maailman. Eli jos on riittävästi rahaa, niin voi vaalien tulokset suorastaan ostaa. Eli tätä, tähän meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota kaikkien yhdessä sekä viranomaisena että kansalaisina täytyy pystyä käyttämään kaikkia uusia mahdollisuuksia, mutta muistaa, minkälaisia väärinkäyttömahdollisuuksia tässä on. Pyrkiä siis suojaamaan kansalaisten oikeuksia ja perusoikeuksia ja tietosuojaa vahvistaa. Eli näin me tarvitsemme tutkimukseen lisää rahaa, mutta meidän täytyy tukea myös pieniä yrityksiä uusien keinojen kehittelemiseksi. Pistin merkille, että vastuuvaliokunta on antanut erittäin tiukan aikataulun tälle asialle, Jeron, mikäli laadimme lausunnon. Perusoikeuskysymykset tietystikin ovat tärkeässä asemassa lausunnossamme, koska ei meidän muuten kantaa mitään lausuntoa edes antaa Itrelle näin lyhyessä aikataulussa. 16. lokakuuta on ja Thomas, ole hyvä. Thank you, Chairman. <clears throat> I Kiitoksia. Puhun nyt tsekkiä. Olen iloinen siitä, että voin puhua Birgitin jälkeen. En nyt ihan ymmärtänyt, puhuiko hän tästä uudesta digitaalisen Euroopan ohjelmasta 2021-2027 vai puhuiko hän ihan yleisesti säännöistä ja periaatteista, joita meidän tulisi noudattaa. Jos hän puhui yleisesti säännöistä, niin olen samaa mieltä hänen kanssaan – mutta pari kommenttia tästä uudesta ohjelmasta. Itse valvon rahoitusasioita, eli ensinnäkin on paljon hankkeita, jotka eivät ole kovin tehokkaita. Eli aina kun mietitään uusia hankkeita, meidän pitää olla hyvin varovaisia. Meidän tulee todellakin pohtia, mitä varten hanke ollaan käynnistämässä. Usein hankkeita ei käytännössä panna täytäntöön, ihmiset eivät tunne näitä aloitteita tai he eivät tunne ehtoja. Ja välillä nämä ehdot sitten muuttuvat. Eli täytäntöönpano voisi olla parempaa. Ja toisaalta en halua pumpata rahaa yksityisiin yrityksiin. Haluaisin, että tällä ohjelmalla autetaan maita. Eli tavoitteena on, että jäsenvaltiot pystyvät parantamaan infrastruktuuriaan. Ja on tärkeää, että siirrytään myöskin paperittomaan ympäristöön. Joskus kaavakkeita ei voi toimittaa netissä, vaan silloin pitää ihan mennä paikan päälle esittämään jokin kaavake. Ja jos haluatte meiltä tukea uudelle hankkeelle, niin meidän pitää miettiä, millä tavalla hanke voi olla tehokas heti alusta pitäen. Ja sen pitäisi olla myöskin mielekäs alusta pitäen. Ja koko elinkaaren ajan. Se on minun tärkein huomioni. Kiitos. Haluatko Geron kuulla, mitä komissio on sanottavanaan? Good morning. Ramroglio. I wish to thank for... Minä kiitän tästä äh, kaiken kattavasta arviosta ja kommenteista, joita olemme kuulleet ja varmaan sitten voimme viedä tätä ohjelmaa eteenpäin, varsinkin kyberturvallisuus puolella ja tietosuojakysymyksessä, joka on tälle valiokunnalle merkittävä asia. Ja tämä ohjelma tosiaan ei ole nyt lähtenyt liikkeelle ihan nollasta, vaan pohjautuu erinäisiin aikaisempiin ohjelmiin, kuten Sattelekomiin, joka vahvistaa viranomaisten yhteydenpitoa Eli meillä on olemassa tätä taustaa jo muutenkin ja ajatuksena on tietysti rakentaa tuohon olemassa olevaan ja laajentaa olemassa olevan toimintakenttää. Ja toiseksi vielä nämä kaikki kommentit varmasti auttavat meitä vahvistamaan tätä ohjelmaa kyberturvallisuusasioissa ja tietosuojakysymyksissä, joten uskonpa, että näin suurin osa ajatuksistanne voidaan ottaa huomioon. Kiitos. No toivottavasti. Edustaja Rans tuli juuri sisään. Hän saa puhua sitten esitteli hänen jälkeensä. Olkaa hyvä. Digitaalinen Eurooppa-ohjelma on kunnianhimoinen. Ensinnäkin meiltä 9,2 miljardia euroa kuulostaa suurelta määrältä rahaa, mutta kun tämä jaetaan seitsemälle vuodelle, niin vuodessa tulee vähemmän rahaa kuin Googlen ja Facebookin vuosivoitto. Joka päivä jostakin täytyy kuitenkin aloittaa. Mitä sisältöön tulee, se on järkevällä tavalla muotoiltu. Muutama huomio niihin aloihin, jotka koskevat meitä. Tietosuoja ei saa olla pelkään tämän kyberturvallisuuden sivutekijä. perusasetus on asetus, jota täytyy kunnioittaa. Artiklassa 6, artikla 6 pitäisi täydentää tai pistää oma artiklansa mukaan sinne kyberturvallisuudesta. Kyberturvallisuus valitettavasti kyllä usein nähdään tällaisena lisäosana, mutta meillä on vähimmäisstandardit ja oikeudelliset kehykset esimerkiksi elintarviketurvaa varten. Esimerkiksi pitääkö ruokaa pitää viileässä ja miten sitä täytyy säilyttää, mutta kyllä kyberturvallisuuteen pitäisi saada horisontaalisesti suoja, horisontaaliset säännöt ja koulutusta tarvitaan enemmän. haluamme että se myöskin toteutuu. Kyberturvallisuus tarkoittaa myöskin sitä, että ITLn tuotteet täytyy tarkastaa. Haluamme, että osa käytettäisiin osa varmasti käyttää avoimen lähdekoodin investointeihin. Lisäksi pitäisi varmistaa, että yhteiskunnalliset ja eettiset ohjelmat ovat tässä mukana, koska muuten syrjintä vain taikka syrjäytyminen vain vahvistuu. Kollega Ana Gomez käsitteli aihetta jo viime vuonna ja hänen tekemänsä työtä ottaa huomioon. Thank you, Mr. Franz, and, uh... Kiitos edustaja Franz. Jeron, haluatko sen tehdä jotakin johtopäätöksiä? Ole hyvä. Very briefly, maybe. Ihan lyhyesti. Kiitos kaikista kommenteista. Kun ajatellaan perusoikeuksia ja tietosuojaa ja sitä, mitä vihreät ja Sande sanoivat, niin ne ovat tietysti asioita, joita nimenomaan tässä valiokunnassa käsitellään. Eli jos haluatte vahvistaa tätä kohtaa tekstissä, niin se on ihan tervetullutta. Ja sitten mitä Janovski sanoi, tietysti pitää katsoa myöskin lisäarvoja ja tehokkuutta. Niitä tulisi lujittaa tässä ohjelmassa. Mutta me tarvitsemme sekä yksityissektoria että julkisviranomaisia, jos haluamme päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin näissä puitteissa. Julkisen yksityisen sektorin kumppanuutta voidaan kehittää, ja meidän täytyy tietysti varmistaa, että se kehittyy oikealla tavalla. Mutta kiitoksia, ja otan huomioon tämän tiukan aikataulun, jotta saamme työmme tehtyä. Kiitos. Timescale each en minä tätä aikataulua keksinyt itse sen meille antoi. Me hoidamme perusoikeuksiin että se, että meidän täytyy hoitaa tämä hyvin nopeasti. Mutta kuten aina, sinä hoidat homman varmaan loistokkaasti. Me otamme nämä asiat todellakin vakavasti. Kiitos kaikille puheenvuoroista. Nyt sitten seuraavaan asiaan. Tämä koskee palautuksia koskevaa direktiiviä. Judit on paikalla, joten sain juuri luettelon varjoesittelijöistä. Hyvät kollegat, kuulemme nyt komission esityksen, joka liittyy liittyy vuonna 2008 palautuksia koskevan direktiivin uuteen versioon. Kuten tiedätte, kyse on toimenpidepaketista, jota komissio ehdottaa taka ehdotti 12. syyskuuta. Mukana on ehdotus, jolla vahvistaa Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa ja turvapaikkavirastoa. Ehdotus, joka liittyy turvapaikkavirastoon. Tämä tietystikin reaktio neuvoston päätöksiin kesäkuulta 2018. Kuulemme nyt, mitä komissiolla on sanottavana että kuulemme ensin juuri Judith Sargentinia, mutta sitä ennen puhuu Home-pääosaston edustaja Titi Hän pitää täällä esityksen. Titi Räätsi. Seikoista, joista on tehty vaikutusarvio tätä uuden laadintaa silmällä pitäen. Tämä on tärkeä seikka meidän kannaltamme. And other key, some other key issues. Um, I have some other issues with this, but I think... Tähän liittyy muitakin seikkoja, mutta uskon, että ne varmasti tulevat Juuditin puheenvuorossa esiin, joten en minä aio tähän tuhlata enempää aikaa. Pyytäisin, että Home pääosaston edustaja herra Tuderaci puhuu ensin ja sitten Judith Sargentini vastavalittuna esittelijänä saa sitten puheenvuoron. Ja varjoesittelijätkin on juuri valittu. Hekin saavat kukin puhua sitten vuorollaan. Herra Tudraci, puhutteko te nyt ensin? Korkeintaan 10 minuuttia. Thank you very much, Chair. Uh, good morning. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät jäsenet. Tämä ehdotus on siis syyskuulta ja mainitsittekin jo, että tämä vastaa viime kesäkuun Eurooppa-neuvoston pyyntöjä. Tässä me olemme pohjanneet kaiken kokemuksellemme viimeisiltä kolmelta vuodelta – eri jäsenvaltioiden järjestelmistä. Viimeisten kolmen vuoden aikana 2015 vuodesta lähtien me olemme siis Schengen-arviointia tutkailleet uudelleen 28 jäsenvaltiossa ja tähän tietoon pohjautuen tuloksiin pohjautuen ja tekniseen tietoon, jota olemme saaneet kerättyä näiltä tutkimusmatkoiltamme me emme sitten tehneet tiettyjä johtopäätöksiä ja sitten operatiivisia ratkaisuja ja lainsäädäntöehdotuksiksi niitä sitten muokanneet. Ensiksi tuon tiedon pohjalta viime vuonna hyväksyttiin suositus, joka olisi askel pehmeämpiin välineisiin saada jäsenvaltioiden viranomaiset vakuuttumaan palautusjärjestelmän muokkauksista ja myös tehokkuuden parantamiseksi. Ja tässä työtä tehtiin pitkälti jäsenvaltioiden yhteysryhmässä palautuskäsikirjan korjaamiseksi viime vuoden syyskuussa. Se saatiin päätökseen ja sitten näistä eri keinoista eri keinoja siinä on mukana. Ja jos me sitten tutkailemme näitä eri lukuja palautuksissa suhteessa viime vuoteen, meidän täytyy tehdä muokkauksia itse lakitekstiin voidaksemme virtavirvaistaa tätä unionitason lainsäädäntöä ja niitä keinoja, jotka ovat tarpeen parataaksemme tehokkuutta kansallisella tasolla ja myös luodaksemme kansallisen tason ja keskustason välisen yhteyden muun muassa Frontexiin saadaksemme aikaan sitten palautusasioissa parempia tuloksia. Nyt sitten nämä seuraavat muutoskentät, jotka direktiiviin on tehty. Ja sitten, jos teitä kiinnostaa, niin voimme tarkemmin puuttua näihin eri muutoksiin. Ensiksi muutokset kohdistuvat turvapaikkamenettelyn ja palautusmenettelyn väliseen yhteyteen. Me olemme vahvistaneet tätä yhteyttä ja olemme ottaneet vahvempia keinoja, kun kyse on laittomasta oleskelusta tai laillisesta oleskelusta, ja tämä liittyy turvapaikkamenettelyyn, mutta myös oleskelulupamenettelyyn. Me olemme ottaneet myös selkeämmät säännöt kielteisen päätöksen jälkeen tehdyistä oikeussuojakeinoista, korjausmenettelyistä. Olemme muuttaneet tätä kun turvapaikkamenettelystä on saatu kielteinen päätös, jotta voitaisiin suoraan aloittaa palautusmenettely ja näin tehokkuus paranisi. Toiseksi sitten nämä oikeussuojakeinot, muutoksenhakukeinot, kun on tullut saanut päätöksen. Ja tutkailemme tässä oikeuskäytäntöä ja käytäntöjä muissa jäsen, monissa jäsenvaltioissa. Hyvin monia eroja on ollut näissä vetoomusmenettelyissä ja myös eri jäsenvaltioiden korjausmenettelyjen määrässä. Ja näin haluamme sitten selkeyttä ja varmuutta. Se on varmasti kaivattavaa, kaivattua. Ja kolmanneksi uusi sääntö yhteistyön velvollisuudesta kansallisten viranomaisten ja sitten keskustason välillä meillä on olemassa tässä myös varsinaisessa artiklassa konkreettiset yhteistyön alat rajat ylittävissä tapauksissa ja myös sitten jäsenvaltioiden omien viranomaisten velvollisuus välittää tietoa kolmansien valtioiden kansalaisille siitä, miten yhteistyö tapahtuu, mitä oletetaan näiltä kolmansien valtioiden kansalaisilta ja mitkä seuraukset mahdollisesti sitten on sillä, että yhteistyöhön ei ryhdy. Neljäs muutosluokka liittyy tähän vapaaehtoiseen paluun järjestelmään. Olemme virtaviivaistaneet sääntöjä ja taas käytäntöön perustuen ja kokemukseen perustuen me olemme uskoneet, että harmaata aluetta on havaittavissa eri ehdoissa ja olosuhteissa vapaaehtoisessa paluussa. Milloin kyse on vapaaehtoisesta paluusta ja milloin ei. Me halusimme tätä selkiyttää ja uskon, että tekemämme muutokset ovat nyt selventäneet tilannetta ja olemme ottaneet myös tällaisen velvoitteen avustetussa vapaaehtoisessa paluussa uudelleen kotoutumisjärjestelmässä. Monissa jäsenvaltioissa tällainen järjestelmä on olemassa, mutta me ajattelimme, että kannattaisi ottaa se jäsenvaltioille velvollisuudeksi ottaa käyttöön tällainen uudelleen kotouttamisjärjestelmä. Se on varmasti sitten maahanmuuttajien palauttamisessa paras keino, uskomme näin. Ja viidenneksi sitten me olemme asettaneet velvollisuuden direktiiviin uudeksi velvollisuudeksi jäsenvaltioille kehittää järjestelmää, jonka avulla voidaan paremmin palautus toteuttaa ja myös voidaan välittää tietoa Frontexille, jotta helpotetaan sitten Frontexin tehtäviä. Näin siis ollaan vahvistamassa Frontexin roolia näissä palautusoperaatioissa. Ja tämän yhteistyön varsinaisena selkärankana tietysti on tiedonvaihdon parantaminen jäsenvaltioiden viranomaisten ja Frontexin välillä. Kuudes muutosryhmä liittyy tuohon säilöönottoon. Me olemme säilöönoton sääntöjä käyneet uudelleen läpi. Olemme ottaneet vähimmäiskynnyksen tähän sitä ei ollut aikaisemmin. Me emme ole puhuneet näistä korkeimmista, näistä pisimmistä säilynyttoajoista kynnyksistä, mutta me olemme ottaneet tällaisen kolmen kuukauden vähimmäisajan tähän. Ja tämä siistä syystä, että kun katsomme jäsenvaltioiden aikarajoja ja aikatarpeita asiakirjojen keräämiseen palautusta varten, ja jotta tällainen varsinainen palautus voidaan järjestää, sehän ei ole mikään helppo tehtävä. Ja kun olemme tutkailleet eri käytänteitä jäsenvaltioissa, niin uskomme, että kolme kuukautta olisi tarpeen, jotta jäsenvaltiot sitten voivat nämä palautukset todella järjestää. Ja näin aikaraja on tietenkin lyhyempi, mikäli kolmannen maan kansalainen vapaaehtoisesti suostuu palaamaan. Ja sitten viimeiseksi Seitsemänneksi siis tämä uusi rajamenettely. Uusi rajamenettely, joka täydentää turvapaikkamenettelyä rajalla. Ja siitähän on keskusteltu myös turvapaikkamenettelyyn uudelleen tarkastuksen yhteydessä silloin, kun tuosta asetuksesta keskusteltiin. Ja näin sitten lopullinen palautusdirektiiviä täytäntöönpaneva rajamenettely linkittyy pitkälti turvapaikkarajamenettelyihin. Eli me olemme katsoneet sitten uutta ehdotusta turvapaikkamenettelyssä, rajamenettelyssä, ja haluaisimme, ettei näiden välillä olisi minkäänlaisia porsaareikiä sitten kun on kyse turvapaikkamenettelyn päättämisestä ja näin sen jälkeen voitaisiin oikopäätä aloittaa tehokkaasti tuo palautusmenettely ja näin viranomaiset voisivat rajalla säilön otetun kolmannen maan kansalaisen palautuksen hoitaa tehokkaasti. Päätän puheenvuoroni tähän ja olen toki valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia, herra Tyrätse. Nyt esittelee Judith Sargentini. Kiitoksia. Otin tämän direktiivin vapaaehtoisena, koska palauttaminen on osa turvapaikkamenettelyitä, se on ihan selvää. Ja olen tätä toistellut vuodesta toiseen, mutta tämä riippuu vähän, miten asia muotoillaan. emme oikeastaan palauttamisten suhteen ole onnistuneet, kun ajatellaan laittomien maahanmuuttajien palauttamista kotimaihinsa. Haluaisin puhua tästä, enkä nyt palauttaa ihmisiä paikkoihin, joissa he eivät ole koskaan asuneet. Ja miksi me olemme onnistuneet? Se liittyy siihen, että toinen osapuoli ei usein halua ottaa kansalaisiaan takaisin. Ja se liittyy siihen, että me amma, emme anna mitään laillisia väyliä tulla Eurooppaan. Tämän ongelma, jota nyt ei tässä direktiivissä voida ratkaista. tämän ongelma, joka näkyy hankalissa neuvotteluissa, mitä tulee takaisinottosopimuksiin. Kolme maat sanovat, että voimme ottaa kansalaisemme takaisin, mutta haluaisimme, että laillisia väyliä avataan. En haluaisi mitään palauttamisdirektiiviä, jossa todetaan, että ongelma palauttamisten suhteen on sen, että ihmisiä ei ole pidätetty liian riittävän pitkäksi aikaa. Arvostan sitä, että nyt on uusi kohta, jossa puhutaan vapaaehtoisten palauttamisten helpottamista – ja teoriassa monissa jäsenvaltioissa on jo tämä, mutta käytännössä se on hyvin alikehittynyt. Tämä kohta on hiukan rajallinen. Valtaosa näistä kohdista ja muutoksista liittyvät siihen, että yksilö ei tee yhteistyötä viranomaisten kanssa tai henkilöä pakotetaan palaamaan nopeasti Tässä mielenkiintoinen luettelo kriteereistä, eli miten voidaan päätellä, että joku saattaa olla katoamisriskin alainen ja toisaalta taas ei ole riittävästi rahoitusresursseja, mutta kukapa näistä turvapaikanhakijoista ei olisi rahoituksellisesti heikossa tilanteessa. Ja kun ajatellaan niitä, jotka ovat tulleet laittomasti EUn alueella, alueelle, niin jossain vaiheessa nämä ihmiset tekevät jotain näistä asioista, jotka on luoteltu tässä luettelossa. Eli tästä nyt ei ole oikeastaan apua, vaan meidän täytyy miettiä, mikä on vapaaehtoisen palauttamisen pohjana. Eli tästä haluaisin puhua enemmän. Ja puheenjohtaja, sain tämän mietinnön käseni vasta hiljattain, eli koitan vielä miettiä, miten etenisin. Mutta meillä pitää olla kunnollista palauttamispolitiikkaa, se on ihan selvä. Mutta jäsenvaltioiden pitää olla tässä mukana. Eli automatismi, joka joissain jäsenvaltioissa on, eli palauttamis päätöksen jälkeen tehdään, annetaan maahantulokielto ja siitä ei ole apua. No, lainsäädännössä ei ehdoteta sitä, että automaattisesti yhdistettäisiin vapaaehtoinen lähteminen ja sitten maahantulokielto, mutta se on kuitenkin mahdollista. Ja näin ei mielestäni saisi olla. Näin ihmisten on vaikeampi lähteä vapaaehtoisesti, jos sen jälkeen he saavat sitten maahantulokiennon. On syytä lähteä vapaaehtoisesti, jos haluaa vaikka tehdä laillisen perheen jälleen yhdistämisen jälkeenpäin, ja se ei onnistu, jos on maahantulokielto. Ja useinhan tämä sitten koskee koko Schengen-aluetta ja aika pitkän aikaa. Meidän pitää nyt miettiä ihmisiä, jotka ovat menettäneet statuksensa EU:ssa, miksi he eivät lähde, ja meidän täytyy auttaa heitä lähtemään tavalla, jolla on todellakin vaikutusta. Kiitos. Thank you very much, Judith. Um... Kiitos paljon Judith. Kiitos, että kerrot periaatteista, joiden pohjalta hoidat tätä asiaa. Totesit aluksi, että suurin osa ihmisistä ei haluaisi tätä palauttamista koskevaa asiaa hoidettavaksi, mutta tämä on kuitenkin erittäin tärkeä osa tätä prosessia. Kiitos tästä huomiosta. Varjoesittelijätkin on nyt tällä välin nimetty. Erittäin merkittäviä henkilöitä on heidän joukossaan ja toivon, että tämä asia saadaan hoidettua kuntoon. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Siitä puheen ollen aluksi jo mainitsin erään seikan, jota voisit pohtia eli vaikutusarvio. Siksi tässä kävin pientä sivukeskustelua. Kun otetaan huomioon aikataulu, että tämä pitäisi hoitaa kuntoon niin vaalikauden päättymistä, niin en halua millään tavalla estää asian etenemistä, mutta voitaisiinko tämä hoitaa rinta rinnan muiden asioiden kanssa Ja toivon, että sinulle ja varjoesittelyillä on tässä riittävästi painoarvoa, että voit yrittää asiaa eteenpäin, mutta voimme esittää asiaa koskevan pyynnön. And obviously to hear the commission's... Nyt kuulimme alustuksen ja komission näkemisen asiasta. Ja nyt täällä myöskin varjoesittelijöitä Mikäli varjoesittelijät haluavat puhua, niin Silvi kenties ensin. Sitten Rova Weinberg, joka ei ole varjoesittelijä, mutta haluaa silti puhua. Silvia, haluatko sen sanoa jotain? SND-ryhmän nimissä. Oui, monsieur le président, je suis shadow pour... Euh, Kiitos puheenjohtaja, niin olen ryhmäni varjoesittelijänä tässä. Ja kuten Judit jo sanoikin, niin kovasti kiinnostuneena käsittelen tätä asiaa tämä direktiivi, jossa on aika lailla erityisiä määräyksiä tietysti esitetty ja tämä on poliittisesti harvinaislaatuisen tärkeä asia ja vaikea asia. Mietimme sitten, mikä on ollut tämän palautusdirektiivin varsinaisena tavoitteena. Ja minä haluaisin nyt tässä ensimmäisellä kierroksella ottaa huomioon juuri sen, että palauttamismäärä, kun on kyse laittomasti oleskevien henkilöiden palauttamisesta, 36 prosenttia ei ollenkaan ole ihan direktiivin tavoitteiden mukainen, mutta toisaalta tämä äh, tehokkaan palauttamisen politiikka sallii vähentämään myös tuota innostusta lähteä maahanmuuttajaksi, siirtolaiseksi. Ja minä haluaisin tässä nyt kiinnittää huomiota vähän myös tuohon epävarmuuteen, epävarmuuteen joka johtaisi sitten siihen, että jos direktiiviä parhaimmalla tavalla täytäntöön pantaisiin, niin se sitten vaikuttaisi suoraan siihen, että myöskään tulijoita ei olisi niin paljon. Tällainen mekanismi mielestäni vaikuttaa hyödylliseltä. Siihen kannattaa palata sitten näiden eri seitsemän muutoskohdan yhteydessä. Ja uskon, että saamme varmasti sitten tarkemmin keskusteluissamme myös to- toivoa tämän direktiivin olevan johdonmukainen ja yksinkertainen käytössä. Komissio on vuosi sitten julkaissut jäsenvaltioiden käyttöön käsikirjan siitä, miten tätä direktiiviä voitaisiin parhaiten täytäntöönpanna. Nähtävästi se ei vielä riitä, joten me sitten toivomme, että tämä teksti olisi mahdollisimman yksinkertainen, mutta myös perusoikeuksia kunnioittaisi kaikin osin. Ja minä Haluankin, että nämä muutokset saataisiin mahdollisimman parhaiksi ja haluan sitten tehdä yhteistyötä kaikkien kollegoiden ja esittelijän kanssa hyvässä hengessä. Kiitos. Very, thank you very much indeed. Kiitoksia paljon Silvi. Kiitos siitä, että muistutit, millä nimellä direktiiva aiemmin kutsuttiin. Se palautti monia muistoja mieliin. Tämä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Rova olkaa hyvä. Tack, herr ordförande. Och tack till kommissionen. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia komission edustajille myöskin. Minun on kysymys, joka liittyy artiklaan 6. Se viitataan riskiin, siihen, että, siihen riskiin, että henkilö ei ilman paikalle. Siellä on joukko kriteereitä. Onko tässä nyt sitten lista, jonka kaikki kriteerit täytyy toteuttaa? Minä haluaisin komissiolta selityksen, mitä tämä artikka 6 oikeastaan ajaa takaa. Sitten säilöönotosta. Täällä viitataan jälleen artiklaan 6, ja tässä herää vielä enemmän kysymyksiä mielessäni. Kuulin, että Komissio on tehnyt arvion 22 jäsenvaltiossa asiasta. Minun kiinnostaisi kovasti tietää, onko havaittu puutteita säilöönottokeskuksissa. Lisäksi kuusi viitattiin pakenemisen vaaraan. Jo vastaanottokeskuksessa on liian vähän paikkoja. Olisi mielelläni kuulla, mitä ongelmia näihin liittyy muutenkin. Haluatko edustaa Leenas puhua lyhyesti? Um, Varjoesittelemme ei päässyt tänään paikalle. Eli ihan lyhyesti. Tämän direktiivin uudelleenlaatiminen on ihan hyvä, mutta se tulee vähän myöhään. Palautukset eivät toimi niin kuin pitäisi. Tämä nyt ei ole mikään uusi ilmiö. Jos katsotaan viime vuosia, niin tämä on ollut koko ajan ongelmana. Eli ehdotus tulee aika myöhään tässä mielessä. Ja vaikka luotan parlamentin esittelijään, Tiedän kuitenkin, kuinka hankalat neuvottelut olivat alkuperäisen direktiivin osalta, ja minun on vaikea nähdä, miten tämä nyt saataisiin hyvään päätökseen parlamentissa. Eli tässä on mennyt tilaisuus sivusuun. Eilen puhuttiin EASosta. He olivat täällä esittelemässä vuosiohjelmaansa. Ja meillä on vielä noin miljoona turvapaikkahakemusta käsittelemättä EUssa. Ja 33 prosenttia oli käsitelty elokuussa ja palauttamisprosentti on 36 prosenttia. Ja tämä on aika hankalaa. Jos ajatellaan jäsenvaltioiden välineitä, niin ne eivät ole rajattomat, ikävä kyllä. Ja kaikki investoinnit, joita tarvittaisiin ihmisiä varten, jotka noudattavat menettelyitä, mutta eivät sitten noudatakaan lopputulosta, niin tämä rajoittaa mahdollisuuksia niiden osalta, jotka tarvitsevat suojeluamme ja ansaitsevat EUn suojelua. Ja tämä on monimutkaista. Ja siksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän täytyy varmistaa, että ihmiset, jotka haluavat noudattaa päätöksiä, mutta joille on vaikea tehdä niin, niin heille pitää antaa apua. Ja tätä säädöstä voidaan vahvistaa, mutta samanaikaisesti täytyy olla rehellisiä tämän asian suhteen. On ihmisiä, jotka eivät halua palata ja jotka heittelevät kapulita rattaisiin näissä menettelyissä. Eli meillä pitää olla välineet, jotta voidaan varmistaa, että myöskin nämä ihmiset pystytään palauttamaan alkuperämaahan. Kiitos. Lennars, yeah. Edustaja Lennars, alkaa olla jo myöhä. Tämän uudelleen laadittu toisinto 2008 vuoden kokemukset olivat rankkoja, Paavi on katolinen ja kaikkia muitakin ilmiselviä asioita täällä on mainittu. Tämä on todellakin kaikkein vaikein osa turvapaikkapakettia. Ennen vaalikauden päättymistä meidän täytyy hoitaa tämä ja ilman vaikutusarviot, joten tämä on vielä vaikeampi tehtävä kuin mitä se muuten olisi. Mutta meillä on esittelijä, joka kyllä pystyy vastaamaan tähän haasteisiin, eikö totta Juudit? Joten kyllä tähän nyt ryhdytään Meillä on hyvin paljon asioita, jotka täytyy hoitaa kuntoon. Asioita, jotka erittäin vaikeita, mutta ovat aivan oikeassa, kun sanotaan, että tämä on yksi vaikeimpia asioita. Mutta meidän täytyy kerta kaikkiaan vain hoitaa tämä asia, tarttua siihen. Pyydän anteeksi. Minua muistutettiin juuri siitä, miten vaikeaa tämä oli edelliselläkin kertaa. Kuka vielä haluaa puhua? Sillä varmaan aiot taas sanoa aivan ilmiselviä asioita, eikö niin? On the difficult... niin ihan lyhyesti siihen, mitä Lenar sanoi palauttamisen vaikeudesta. On kuitenkin haasteita ihmisten palauttamisesta ja niitä ei voi sitä ratkoa direktiivein, koska usein meillä on alkuperämaiden kanssa ongelmia. Ei ole sopimusta niiden kanssa. Eli alkuperämaa estää palauttamisen. Sitä ei tule unohtaa, eikä sitten luoda sellaista direktiiviä, joka itse asiassa laittaa kaiken taakan yksilön niskaan löytämättä yhteistyökeinoja alkuperävaltioiden kanssa, koska monissa tapauksissa tämä on juuri se pääongelma. Ei niinkään se, haluavatko vaiko eivätkö halua ihmiset palata. No todellakin. Hyvin paljon tähän liittyy vaikeuksia. Rolas Argentini sanoi jo heti aluksi, että palautusten yhteydessä täytyy katsoa, kuinka nämä reitit toimivat, laiviset reitit. Tähän liittyy hyvin monimutkaisia seikkoja. En tiedä, ovatko ihmiset huomanneet, mutta alaotsikko sanoo Euroopan komission panos Salzburgin kokoukseen 29. syyskuuta ja sama on 12. syyskuuta mutta asiakirjasta. Tämä hiisteessä tosiasia, että neuvosto ja parlamentti ovat tässä tasavertaisessa asemassa yhteislainsäätäjinä. En tiedä, havaitsitteko te tämän sen niin vaikeuksien lisäksi, jotka Leenas aivan oikein mainitsi. Olemme tilanne vielä vaikeampi tässä poliittisessa ilmapiirissä. Tämä vaan vaikeuttaa asiaa. Ei kyse komission panoksesta Salzburgissa pidettävään johtajan kokouksena oli alaotsikko. <laughs> Sorry, Antoine just said, let's go back to the commission. Annetaan puheenvuoro komissiolle vielä uudestaan. Er- herra Taderacci ja sitten esittelee vielä. Um, kiitoksia, puheenjohtaja. Panemme merkille kaikki konkreettiset kommentit, joita tehtiin tietyistä kohdista. Ja voimme sitten paneutua syvällisemmin näihin asioihin, kun alamme puhua sisällöstä. Pari kommenttia. Kuten moneen kertaan on todettu tässä valiokunnassa, palauttanan ja takaisinottaminen on monimutkainen kysymys. Sitä ei voida ratkaista pelkästään tällä direktiivillä. Emmekä yritä sanoa, että tällä direktiivillä voitaisiin tehdä ihmeitä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä näiden maiden kanssa ja usein puhutaan siitä, miten pannaan täytäntöön takaisin ottosopimuksia ja järjestelyitä. Mutta olen samaa mieltä siitä, että tämä, tätä työtä tehdään monella tasolla samanaikaisesti. Sitten maahantulokielto. Tällainen automaatio on tietyissä tilanteissa, mutta mitään automaattista yhteyttä ei ole palauttamispäätösten ja maahantulokieltojen välillä. Ja sitten tämä luettelo kriteereistä, jotka liittyvät siihen, onko ihminen riskissä kadota. Nämä kriteerit ja kaikkia kriteereitä ei tarvitse täyttää. Siellä ei mikään tyhjentävä lista. Siinä on tiettyjä olosuhteita, jotka tuomioistuin ottaa huomioon, kun tehdään päätös siitä, onko ihminen katoamisriskissä. Eli mikä tahansa näistä kriteereistä saattaa laukaista tämän menettelyn, mutta artiklassa on myöskin tehty selväksi, että kun mietitään tätä riskiä, niin se pitää arvioida tapauskohtaisesti. Artikla 6 ja artikla 9 liittyvät toisiinsa, koska katoamisriski on tekijä, joka liittyy siihen voidaanko ihminen pidättää vai ei. Ja jos tehdään päätös, että katoamisriski on olemassa, niin se voi sitten johtaa pidättämispäätökseen. Näistä Schengenin arvioita on tehty 22 jäsenvaltiossa. Niissä on ollut ongelmia säilytyskapasiteettien osalta. Ja viimeksi raportoimme tästä viime vuoden joulukuussa. Ja me selkeästi totesimme, mikä tilanne on. syistä en voi mainita mitään nimiä, mutta säilytyskapasiteetti on kyllä kysymys, joka on tullut esille aika usein. Kiitos. Uh, Kiitos komission edustajalle. Viimeinen sana menee esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy hieman vielä sulatella asioita. Esimerkiksi sitä, kuinka paljon te voitte vaatia henkilöltä, joka täytyy palauttaa, kun tarkastellaan epäiltyjen oikeuksia, ei epäiltyä vaadita rikosoikeusmenettelyssä – tukemaan tätä juttua tällä tavalla, joka, juttua, joka on hänen etujensa vastaan, mutta kun on kyse palautuksista, niin täällä on muutama juttu täällä uudelleen laaditussa tekstissä, että juuri tätä palautetun täytyy tehdä. Minun täytyy nyt miettiä, onko tämä mielestäni hyväksyttävää ja missä määrin se on hyväksyttävää mielestäni. Toinen seikka. Kun täällä puhutaan rikosoikeudesta täällä parlamentissa – me yritämme toimia niin, että ei mennä vähimmäisseuraamuksiin, vaan jätämme tämän puolen jäsenvaltioille. Puhumme maksimoi, minimi tai ma, yleensä enimmäisrangaistuksista, mutta kolmen kuukauden minimi, minimi minun mielestäni tämä nyt terve asia. Tämä on jälleen kerran muita periaatteita muiden asioiden yhteydessä, että me työstämme. Minun täytyy vielä pohtia tätä. Ja toinen juttu Palauttaminen on äärimmäisen kallista toimintaa. Tämä, tämä on yksi syy, miksi jäsenvaltiot eivät paljonkaan käytä aikaa tällaiseen. Olen havainnut, että joissakin jäsenvaltioissa ihmiset tehdään kyllä laittomia, mutta laittomia on niin paljon, että he saavat olla. Ja sitten jossakin vaiheessa asia karkaa käsistä. Mikäli raha pistettäisiin sivuun, jotta voisiin inhimi, voitaisiin inhimillisellä tavalla palata ihmisiä, niin tämä olisi poliittinen juttu, poliittinen kysymys. Vähän niin kuin laittaisi rahaa sivuun kunnollisia esitutkinta tai pikemminkin tutkintavankeus toimia varten. Tämä on erittäin vaikea keskustelu. Osa tässä toimimattomassa palautusjärjestelmässä, osa ongelmaa on se, että jäsenvaltiot eivät halua käyttää tähän rahaa. Abidjanissa on nähty Afrikan unionin puolella, että he tuskin haluavat ottaa ihmisiä takaisin, jotka eivät vapaaehtoisesti tule takaisin, koska mikäli he ottavat ihmisiä vapaaehtoisesti vastaan, niin sitten laitan ihmisiä myöskin väkisin takaisin. Pakko palautusta ei niin pitäisi olla osa järjestelmää. On äärimmäisen vaikeaa näitä tehdä ja äärimmäisen kallista pakottaa jotakuta lennolle ja sitten siellä pitää olla neljä rajavartijaa häntä vartioimassa, jotta hänet saadaan takaisin palautettua kolmanteen maahan. Tämä on erittäin hankala. Siinä on hyviä huomioita. Ja onnea ja menestystä varjoistettiden kokouksiin sinulle, Judit. Yksi juttu vielä. Yritän järjestää ensi viikolla takka Strasburgissa varjoesittelyjen kokouksen. Nyt täytyy hieman vielä tarkastaa koko tämän prosessin aikataulua sitä ennen. Thank you very much. Kiitos paljon. Huhhuh. Seuraavaksi vuorossa on julkisen sektorin halussa olevien tietojen uudelleen käyttö. Edustaja Korrao ei taida olla paikalla. Kollegat, pidetään tauko kello 11 saakka. Sitten käsitellään seuraavaa kohtaa, koska esittelijä ei ole paikalla. Tauko 11 saakka. Kiitos kärsivällisyydestä. Sorry, sorry. I'm, I'm really, I think I'm a bit tired. So I think I'm a bit tired, so I'm... Re-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 I'm here. <laughs> So colleagues, uh, let's uh, go to point Hyvät kollegat, mennään nyt kohtaan 18. Kyseessä on julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö, uudelleen laadittu versio. Työjärjestöksen artikla 53 mukaan olemme valiokuntien yhteistyömenettelyssä mukana. Edustaja Korao esittelee meidän lausuntomme. Komissiosta on paikalla Erä Volman. Komissio voisi ehkä puhua ensin, ei kun esittelijä ensin, korjaa puheenjohtaja. Herra Korea, voitte nyt pitää oman alustuksenne ja sitten komissio saa puheenvuoron. En nyt pidä pidempää alustusta, alustuspuheenvuoroa, koska aloitin hieman myöhässä, mutta nyt voidaan mennä suoraan asiaan. Esittelijä, olkaa hyvä. Grazie Presidente, proverò ad essere quanto più... Kiitoksia. Ihan nopeasti. Haluaisin kiittää komissiota tästä uudistamisehdotuksesta, joka liittyy näihin tietoihin julkisella sektorilla. Meidän täytyy uudistaa vuoden 2013 direktiiviä, meidän täytyy muuttaa soveltamisalaa, jotta voimme ottaa mukaan muitakin aloja, jotta voidaan helpottaa tietojen käyttöä kaikkialla EU:ssa. Ja harmonisoidaan sääntöjä, joiden pohjalta näitä tietoja saa käyttöönsä. Ryhmäni katsoo, että tiedon vapaa saatavuus on tärkeää, kun se johtaa parempiin palveluihin ja kun kyse on tiedoista, joilla, joita hyödynnetään tutkimuksessa ja innovoinnissa. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon myöskin kustannukset, kun ajatellaan näiden tietojen hankkimista. Lausunnossa olen keskittynyt tietosuojakysymyksiin silloin, kun kyse on julkisen sektorin halussa olevista tiedoista. Meidän täytyy muistaa yksityisyyskysymykset, jotta voidaan varmistaa, että EU-sääntöjä noudatetaan täysimittaisesti. Ja meidän täytyy selkeästi katsoa, miten näitä tietoja käytetään uudelleen ja mitkä ovat EUn säännöt tietosuojakysymyksissä. Niitä täytyy soveltaa kaikkien henkilötietojen osalta direktiivin sääntöjen mukaisesti. Lisäksi en halunnut erilaisia tulkintoja tärkeissä kysymyksissä, kun kyse on tietosuojakysymyksistä. Meidän pitää varmistaa, että asetus sovelletaan kunnolla. Kyse on henkilötiedoista ja nimettömistä tiedoista. Ja meillähän on yleinen tietosuoja-asetus, joka astui voimaan tämän vuoden toukokuussa. Ja mitä tulee arkaluontoisiin henkilötietoihin, jotka on asetuksen kohdassa yhdeksän lueteltu, esimerkiksi terveydenhuoltokysymyksissä, niin meidän pitäisi tehdä vaikutusten arviointi. Yritysten täytyy tehdä tällainen arviointi ennen kuin tehdään päätös tietojen käytöstä. Erityisesti täytyy katsoa, millaisia seuraamuksia on, kun julkistetaan näitä tietoja. Ja meillä on myöskin yleisen tietosuoja-asetuksen säädökset, ja meidän täytyy noudattaa niiden henkeä. Ja toivottavasti Varjoesittelyt voivat tukea minua ja toivottavasti voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä, jotta nopeasti saamme valmiiksi tämän merkittävän lausunnon. Kiitos. Um, Kiitos edustaja Kora. Minä olisin pitänyt sanoa jo heti aluksi eräs asia. Tämä on uudelleen laadittu teksti 104 artikla työjärjestyksessä pätee tähän tarkistukset täytyy tehdä tähän uudenlaadettuun osaan, eli harmaaseen, osaan, eli tämän valkoisen osaan. Vain tapauskohtaisesti puheenjohtaja voi tehdä painavista syistä, jotka liittyvät tekstin logiikkaan. Vain silloin voidaan tehdä valkoiseen osaan muutosehdotuksia. Mutta näiden syiden täytyy olla kirjallisesti perusteltuja kun tarkistusta esitetään. Kansanpuolen varjoesittelijä ei ole paikalla, joten edustaja Becker puheen puolestaan. Kiitos kärsivällisyydestä, edustaja Becker. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt sitten varjoesittelijän puolesta kiitän esittelijää tästä luonnoksesta. Ja yhteistyötä tässä odottelemme. PSI-direktiivi todellakin nyt sitten on uudelleen vaiheessa ja täytyy käydä uudelleen tätä tietojen uudelleen käyttöä. Tarkoituksena on rohkaista ja helpottaa entistä enemmän käyttämään tietoa uudelleen. Lähestymistapa on se, että laajennetaan soveltamisalaa direktiivissä myös tutkimustietoon ja julkiseen tietoon. Näin voitaisiin vähentää sitten esteitä tiedon välillä. Ja mielestäni on tarpeen taata se, että reilun kilpailun periaatteita noudatetaan ja uudet säännöt sitten takaavat sen, että järjestelmät toimivat yhteen ja tietoon voidaan päästä eh, uudelleenkäyttötarkoituksissa. Meidän täytyisi julkisen viranomaisen elimiä tarjoamaan dynaamista tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ohjelmointivaiheessa jo ja API-liittymiä käyttämään ja näin sitten myös voitaisiin henkilötietoja anonymoida ja näin voitaisiin sitten tietosuojaa lainsäädäntöä noudattaen tietoa uudelleen käyttää. Kiitokset esittelijälle näistä tarkistuksista, jossa viitataan tietosuoja-asetukseen siihen, että unionin täytyy perusoikeuksia ja yksityisyyden suojan oikeuksia ja tietosuoja-oikeuksia, henkilötietosuoja-oikeuksia aina noudattaa ja kunnioittaa unionin lainsäädännön mukaisesti. Kiitokset ja nyt odottelen yhteistyötä. Kiitos edustaja Becker. Onko muita jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron? Ei, joten herra Volman komissiosta sitten. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää lausuntoluonnoksesta ja tuesta, jota hän osoitti ehdotukselle tai mietinnössä pikemminkin keskitytään tietosuojaan. Ei pitäisi olla mitään epäilystäkään siitä, että julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön täytyy täysin kunnioittaa tietosuojasäännöksiä. Ne eivät ole toisiaan vastakkain. Henkilötieto ja tietojen suojelu kulkevat käsi kädessä. Nyt täytyy julkisen sektorin käyttää tietoja proaktiivisella tavalla. On se myöskin painottaa, miten myönteisiä seikkoja tämän ajatuksen liittyy. Se tulee vaikuttamaan ei pelkästään pk-yrityksiin ja työpaikkojen luomiseen, vaan myöskin kansalaisjärjestöjen toimintaan ja kansalaisiin. Avoin julkinen tieto ei johda pelkästään uusiin tietopalveluihin ja tuotteisiin, eikä se pelkästään johda siihen, että vaalit, edistetään keinoälyn kehittämistä Euroopassa, vaan tämä myöskin mahdollistaa, että kansalaiset pääsevät läheisemmin mukaan hallintopuolen toimiin. Viimeisen sanan sanoo esittelijä Korao, mikäli haluaa. Ei halua. No, siinä tapauksessa tarkistusten jättöaika on 18. lokakuuta viimeistään. Kiitos esittelijälle ja kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitos kärsivällisyydestä kaikille, jotka joutuivat tässä tällä välin odottelemaan. Kiitos. Nyt voimme sitten siirtyä kohtaan 19. Kysynielen esityksestä, joka tulee komission suunnalta. 31. toukokuuta komissio ehdotti uutta asetusta, joka liittyy vaihtoon avunantoon ja koulutukseen silloin, kun on kyse euron suojelusta väärentämiseltä kaudelle 2021-2027 Perikles-ohjelmasta on kyse. Se perustuu perussopimuksen artiklaan 133. Se tarjoaa tai se varmistaa sen, että täytäntöönpano päivämäärä on 1. tammikuuta 2021 ja se on 27 valtiota varten – se on jatkoa Perikles 22 ohjelmalle, jonka tarkoituksena on suojella euroseteleitä ja kolikoita väärentämiseltä. Vaikutusarvioita ei komissio ole tehnyt. Rahoitus tätä ohjelmaa varten kauden 2021-2027 tulee olemaan 7 700 000 euroa nykyhinnan laskettuna. Aiempi ohjelma oli suuruudeltaan 7,344 miljoonaa on laskettuna. Asetuksen lisäksi tulee ohesasetus, joka koskee muita kuin osallistuvia jäsenvaltioita. Artiklan 352 perussopimuksessa on oikeusperusta. Tämä liittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin ja parlamentin linjaukseen sen osalta. Edustaja De Jong on tässä esittelijänä onneksi, koska minä en ole itse seurannut tämän asian kehittymistä kovinkaan paljon. Herra De Jong, te vastaatte kummastakin asiasta. Saatte puhua hetken kuluttua, mutta ensin puheenvuoron saa komission edustaja ja sitten esittelijä. Komissio pitää nyt oman alustuksensa. Herra Johanna Kau on ECFINin yksikön päällikkö. Yksikön päällikkö ECFINissä. Olkaa hyvä. Voitte nyt pitää oman esityksen. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo esitellä tätä ohjelmaa tässä valiokunnassa. Ehdotus on edelleen tarpeen meillä on vielä melkoisia uhria, kun ajatellaan euron väärännyksiä. Viimeiset tilastotiedot EKPstä osoittavat, että 300 000 väärännettyä seteliä on havaittu tämän vuoden alkupuoliskolla. Jos katsotaan vaikka vuoden 2015 tilannetta, niin se oli silloin vielä 400 50 000 väärennettyä seteliä. Nyt kun on otettu käyttöön uudet setelit, jotka ovat entistä turvallisempia, niin väärennys on ehkä vähän vähentynyt, mutta meillä on nyt lainsäädäntöä ja muita toimia ja ennaltaehkäisyä Perikles 2020-ohjelman takia. Eli nämä uhat ovat ihan hallinnoitavissa. Ja miten sitten on valmisteltu Pericles-ohjelman neljättä sukupolvea? Väliarviointi on tehty Pericles 2020-ohjelmasta, tämän asetus 331 vuodelta 2014. Sitä on toteuttanut riippumaton, komissiosta riippumaton toimija. Ja kävi ilmi, että Perikles-ohjelmalla on todellista lisäarvoa. Se täydentää kansallisten toimijoiden toimia ja muiden viranomaisten toimia jäsenvaltioissa. Ja tärkeäksi asiaksi on myöskin todettu se, että raha, toimet, joita tällä hetkellä yhteisrahoitetaan, niin niitä tulisi jatkaa, koska muuten näiden toimien kestävyys ja jatkuvuus saattaa olla vaakalaudalla. Ja ohjelmassa on monen alan välistä yhteistyötä, eli mukana on lainsäädäntöviranomaisia, poliisiviranomaisia, keskuspankki, analyysikeskuksia joko keskuspankissa tai poliisin alaisuudessa. Ja mu- vielä mukana on tietysti yksityisiä tahoja, jotka tekevät yhteistyötä Perikles-hankkeessa. Eli tämä monialaisuus on ollut suuri etu. Ja tämä täydentää esimerkiksi tajaksi tai sisäisen turvallisuuden rahastoa. Työasiakirjassa komissio on ottanut mukaan monia elementtejä väliarviosta. Ja tästä on toimitettu tietoa lainsäädäntövallan käyttäjille viime vuonna. Meillä on myöskin on julkisia kuulemisia Perikles 4-ohjelmasta. Ja kuulemisissa olemme saaneet palautetta 30 yksityishenkilöltä ja julkisviranomaiselta. Ja palaute oli aika myönteistä, kun ajatellaan Perikles-hankkeen jatkamista vuoden 2020 jälkeen. Ohjelman oikeusperusta mukana oleville jäsenvaltioille on artikla 133, tavallinen lainsäätämisjärjestys, ja myöskin EKPltä pyydettiin lausuntoa – ja se on toimitettu neuvostoon. Perikles-ohjelma siis täydentää kansallisia toimia. Jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti suojelemassa euroa väärennyksiltä. Eri viranomaisten ja virastojen pitää varmistaa tämä suojelu. Esimerkiksi Geneven yleisopimuksessa on todettu, että kaikki kaikkien jäsenvaltioiden ja EUn jäsenvaltioiden, kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ja tätä paneet Geneven yleissopimusta. Pitää olla kansallinen keskusyksikkö, joka koordinoi poliisitutkimuksia väärennösten osalta. Ja suojaa pitää antaa kaikille valuutoille samalla tavalla. No, Euro on tietysti eurooppalainen yhteisvaluutta, eli siinä tarvitaan EU-tason täydentävää toimintaa. Ja tästä syystä katsoimme, että ohjelmaa tulisi jatkaa vuoden 2020 jälkeen. Tämä sopii yhteen muiden ohjelmien, kuten Tyrex-ohjelmien kanssa ja kansainvälisen turvallisuusrahaston kanssa. Tästä syystä ehdotus on tehty ja mitä ohjelmassa sitten on. Hyvin pitkälti siinä jatketaan tämänhetkistä Pericles 2020 ohjelmaa, eli siis asetus 331. On suojeltu sekä seteleitä että kolikoita – viime vuonna noin 175 000 väärennettyä kolikkoa havaittiin. Ja siis tietysti on myöskin seteleitä ennen kuin ne pääsevät kiertoon. Ja sama koskee kolikoita. Kolikoidenkin osalta ohjelmalla on arvonsa ja näin voidaan päästä kestävyystavoitteisiin julkishallinnossa tukemalla jäsenvaltioiden toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää euroväärennyskysymyksissä. Olemme auttaneet esimerkiksi Espanjan toimivaltaisia viranomaisia kun siellä on torjuttu eteläafrikkalaista väärennystoimintaa. Etelä-Amerikassa harjoitetaan paljon valuutan väärennyksiä, sekä euroja että dollareita väärennetään siellä. Siellä esimerkiksi Kolumbiassa on rikollisryhmiä, jotka ovat mukana rahanpesussa, rahan ja huumekaupassa. Ja tästä syystä meillä pitää olla kapasiteettia tukea kansallisia viranomaisia Kolumbiassa ja Perussa, kun siellä torjutaan valuuttaväärännyksiä ja erityisesti olemme keskittyneet euroon. Tässä on hiukan kilpailua Yhdysvaltojen salaisen palvelun kanssa, joka yrittää saada näiden maiden viranomaiset antamaan prioriteetin dollarin suojelulle. Ja me tietysti haluamme EKPn, Europolin ja kansallisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi Ranskan ja Italian viranomaisten kanssa, haluamme, että haluamme tukea Kolumbian viranomaisia euroväärennysten torjunnassa. Monialaisuus on siis tärkeä kysymys asetuksessa ja siksi kohderyhmät, jotka on mainittu Perikles 4 ohjelmassa, ovat samat kuin tällä hetkellä poliisi- ja oikeusviranomaiset ensinnäkin, kansalliset keskuspankit, kansalliset setelien analy- analyysikeskukset ja myöskin tutkimuskeskukset. Tällä hetkellä esimerkiksi rahoitamme esimerkiksi Saksan ja Ranskan yhteishanketta, jolla parannetaan – kolikoiden turvapiirteitä. Ne ovat aika haluttu väärentämisen kohde, mutta meidän täytyy periksi ohjelmalla varmistaa, että pystymme parantamaan näitä turvallisuuspiirteitä. No, sitten toimet, nekin ovat lähes sataprosenttisesti samat kuin tällä hetkellä. Eli me tuemme hyvien käytänteiden vaihtoa, tietojen vaihtoa seminaareissa ja työpajoissa. Myöskin olemme antaneet teknistä tukea viranomaisille, jotka ovat sitä tarvinneet. Kun ajatellaan vaikka väärennettyjen setelien tai kolikoiden analysointia ja tutkimusta myöskin yhteisrahoitetaan. Ja olemme myöskin rahoittaneet välineistön hankkimista. Eli taho voi hankkia sitten välineitä, joita käytetään kolmannen maan viranomaistasolla. Esimerkiksi laitteita, joilla voidaan havaita väärennettyjä euroseteleitä. Italian viranomaiset ostaneet niitä ja Montenegron viranomaiset käyttävät niitä. Montenegrohan on valinnut euron muodolliseksi valuutaksi, vaikka se ei ollutkaan käynyt vielä IRM 2 läpi eikä täyttänyt muita ehtoja. Eli sielläkin euroväärennykset ovat ongelma. Balkanilla tiedetään, Länsi-Balkanin maissa tiedetään myöskin nämä ongelmat. Ei pelkästään siellä on väärennettyjä seteleitä, mutta myöskin kolikoita. Komissio hallinnoi suoraan ohjelmaan Meillä on apurahoja. Yhteisrahoitus on 70 prosenttia korkeimmillaan. Ja perusteellisissa tapauksissa yhteisrahoitusta voidaan korottaa 90 prosenttiin. Ja sitten on pieni osa, joka on varattu hankinnoille. Eli komissio voi täydentää sitä, mitä komission, äh, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet näillä varoilla, ja voidaan esimerkiksi järjestää kokouksia, jotta voidaan parantaa euron suojelua. Ja esimerkiksi meillä on ollut kokouksia, joissa on parannettu sensoreita kolikon käsittelylaitteissa, jotta voidaan paremmin havaita väärännettyjä kolikoita, koska viime aikoina on huomattu, että on euron ja kahden euron kolikoita, joiden turvapiirteet ovat yhtä hyvät kuin oikeiden kolikoiden ja nämä laitteet eivät havaitse niitä väärännöksiksi. Eli me olemme järjestäneet kokouksia, jotta voimme parantaa sensorien toimintaa. Vuosittain hyväksytään työohjelma ja uusi elementti on se, että meillä on nyt indikaat, kolme indikaattoria. Ne liittyvät konkreettisiin tuloksiin ja yksi niistä on kvalitatiivinen indikaattori. Ja niitä voidaan sitten päivittää delegoitujen säädösten kautta. Ja nämä ovat tärkeimmät uudet elementit tässä ehdotuksessa. Siis voin kyllä... Thank you, Mr. Yeah. No, mm, kiitoksia paljon teille aivan erilaisesta esityksestä. Nyt esittelijä De Jong saa puheenvuoron. Hän hoitaa kummankin mietinnön esittelyn samalla. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ohjelman tavoite on tietystikin erittäin tärkeä meidän kaikkien kannalta. Siitä ei ole epäilystäkään euron suojelu on tärkeä prioriteetti, uskoakseni meille kaikille, myös kaikille jäsenvaltioille. Tämän sanottua niin toteaisin, että te aluksi sanoitte, puheenjohtaja, että vaikutusarviota ei ole tehty. Minun täytyy sanoa, että mikä nyt, nyt nopealla menettelyllä tästä laaditaan henkilökunnan alustava asiakirja, niin ei tässä ole samoja takuita takana kuin mikäli vaikutusarvio olisi tehty. Kaikki omat havaintoni liittyvät budjettipuoleen ja lukuihin, siihen kuinka saadaan rahalle vastinetta. Tai en keskity niinkään lukuihin, vaan itse ohjelmaan – Ohjelma ei sinänsä ole mitenkään kiistanalainen. Ensinnäkin huomio. Sen lisäksi, mitä sanon talousarvion valvonnasta, on se, että ohjelman tavoite on epäilemättä sellainen, että estetään väärännyksiä, väärännyksiin perustuvia petoksia. Se on ihan hyvä, mutta samalla otetaan lisätä unionin kilpailukykyä, julkisen sektorin rahoituksen kestävyyttä. Tämä on tietysti erittäin tärkeää. En nyt tästä eri mieltä, mutta saman aikaan uskon, että monet ihmiset, jotka katsovat, mitä me teemme, havaitsevat, että kyse on väärentystä euroista, ja mikäli kaupan pitäjä sanoi, että teillä on väärää valuutta niin teillä on väärennetty seteli, niin tämä on kansalaisten kannalta ongelma. Nyt on kyse muustakin kuin kilpailukyvystä ja julkisen sektorin rahoituksen kestävyydestä. Kyse myöskin ihmisten luottamuksesta siihen rahan, jota he käyttävät, joten kyllä tätä pitää hieman laajentaa tätä teidän tavoitteen asetteluanne. Sitten talousarvioon ja sen valvontaan. Olen tarkastellut liitettä ensinnäkin. Näinä päivinä on erittäin tärkeää, että meillä on tärkeitä suositusindikaattoreita ja että toimitaan tässä vähän niin kuin liike-elämän mallin mukaan suurimmassa osassa ohjelmia. Indikaattorit ovat melkoisen pieniä, tai on vain puoli sivua niitä. Ensinnäkin väärännettyjen eurojen määrä, jotka on jäljitetty, mikä tänä päivänä on enemmän väärännettyjä euroja kuin aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, tarkoittaa, tämä sitä, että ohjelma onnistui vai että ohjelma ei onnistunut, koska mitä enemmän löytyy väärentöjä sitä enemmän on rikollisuutta. Mitä tämä ohjelma on tehnyt estääkseen rikoksia, koska tämä on osa tätä ohjelmaa. Teidän täytyy voida estää väärentämistä. Joten uskon, että meidän täytyy huolella katsoa tätä. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta mielestäni nämä indikaattorit eivät oikeastaan kerro minulle yhtään mitään tämän ohjelman tehokkuudesta. Pikemminkin tilanteesta, joka liittyy väärentämiseen, mutta kaksi eri asiaa viranomaisena. meidän täytyy tietää, saammeko rahan vastinetta. Mitä lisäarvoa saatiin tästä ohjelmasta, kun taisteltiin väärätämistä vastaan? Tämän minä haluan tietää. Mietinnössäni yritän selventää asioita ja pistää hieman lihaa luiden päälle ja tarkastaa sieltä eri näkökulmista käsin. Ennaltaehkäisy on yksi puoli. Se todellakin tuo lisäarvoa ohjelman kautta – Ihmiset ovat tietoisempia väärentämisestä. Niin kuin täällä sanotaan, PK-yritysten täytyy tietää väärennyksiin liittyvistä riskeistä. Tästä voidaan torkin saada lisäarvoa. Ja sitten on vielä täytäntöönpanoa ja sen valvonta. Nyt ei ole tähän vielä päästy. Mukana ovat vain jäsenvaltiot ja EKP, mutta Europol erityisestikin olisi tärkeää tässä. Tämä on aina täydentävää toimintaa ja tässä viitan muihin toimijoihin, jotka mukana ohjelmassa, mutta en oikeastaan nyt tiedä, mistä tämä ohjelma alkaa, tai siis sen täytäntöpano tai sen valvonta, ja miksi Europol on ulkopuolelle. Europol tekee hyvinkin paljon tämän täytäntöönpanemiseksi, täytäntöönpanon valvomiseksi. Muissa ohjelmissa on asia, joka tästä nyt puuttuu. Nyt pitäisi välttyä kaksinkertaiselta rahoitukselta. Saattaa olla, että eri ohjelmista sisäisen turvallisuusrahastoista esimerkiksi menetään rahaa. Saattaa olla päällekkäistä rahoitusta. Sen osalta, että se ei ole paljonkaan takuita tämän edistämiseksi. Tuen kyllä ohjelmaa sinänsä, mutta tulen kyllä todellakin esittämään kriittisiä huomioita, jotka liittyvät talousarvion valvontaan. Kiitos paljon edustaja De Jong. En tiennyt, että Europolilla on täytäntöpano tai lainvalvontakapasiteettia tässä suhteessa. Kiitos tästä huomiosta. Rova Kinici. <clears throat> Grazie, presidente. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission edustajaa siitä, että hän tänään esitteli meille tämän ohjelman. Ja kuten tuli jo esille, niin tämä on varmasti merkittävä ohjelma Tällä tavalla voidaan suojata Euroopan taloutta ja myöskin kansalaisille voidaan antaa varmuutta yhteisvaluutasta. Ja tämä on myöskin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa rajat ylittävällä tavalla ja sehän usein on tämän tyyppisten rikosten takana. Esittelijä jo korosti näitä pieniä huomioitani. Niin Eli olen näistä samaa mieltä. Täällä jo puhuttiin, kuinka tehokas tämä ohjelma on ollut, mutta mitään vaikutusten arviointia ei ole tehty. Eli ehkä meidän pitäisi tätä miettiä uudelleen. Ja olen samaa mieltä myöskin siitä, mikä liittyy suoritusindikaattoreihin. Meidän täytyy varmistaa, että hanke pystyy vastaamaan tavoitteisiin, joista olemme puhuneet. Komissio viittasi myöskin yhä suurempaan ulkoiseen ongelmaan, joka liittyy väärennöksiin. Tämä ei koske ainoastaan latinalaisen Amerikan maita – vaan niin kuin on käynyt ilmi hiljaisista tutkimuksista, niin tämä, tätä tapahtuu myöskin Balkanin alueella, Välimeren maissa ja esimerkiksi Kiinassa, joka viime aikoina on todettu myöskin väärännyskeskukseksi. Sitten puhuttiin siitä, että jatkuvasti pitäisi päivittää näitä tietoja tällä alalla ja puheenjohtaja viittasi Europolin toimintaan ja viime aikoina – Europol on teettänyt tutkimuksia liittyen väärennettyihin euroihin pimeässä netissä. Ja tämäkin asia täytyy ottaa huomioon. Meidän pitää jatkuvasti päivittää näitä toimia. Ja rikolliset toimivat yhä hienostuneimmilla tavoilla – näissä asioissa, kun ajatellaan Perikles-ohjelmaa, niin meidän täytyy korostaa myöskin yhteyttä väärinöisten ja uusien vaihtopaikkojen lisääntyminen pimeässä netissä. Esittelijä viittasi myöskin rahoituksen valvonnasta. Meidän täytyy katsoa eri rahoitusvälineitä, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen. Eli ja tämänhetkisessä asetustekstissä. Niin mielestäni nämä tavoitteet eivät ole hyvin määriteltyjä. Ja artiklassa 10 on todettu, että työohjelma on määriteltävä täytäntöpanosäädösten tai delegoitujen säädösten kautta. Ja näissä suunnitelmissa pitää miettiä myöskin kriteereitä ja rahoituspäätöksiä. Ja pitääkö hyväksyä delegoituja säädöksiä vai toimitako tässä eri tavalla? Mutta toistaisin vielä, että pidän tätä hanketta hyvänä ja minäkin yritän vaikuttaa tähän tekstiin tarkistusteni kautta. Ja kollegamme De Jong jatkaa tätä työtä ja haluaisin vielä kerran kiittää häntä ja komissiota niin ikään sen esityksestä. Kiitos. This is the... Katarina. Tämä oli aamun viimeinen asiakohta, joten onnistuimme päättämään kokouksen 11.45. Haluaako herra de Jong, että komissio vastaa teidän Jorva Kinichin huomioihin, mutta ihan lyhyesti vain sitten päätämme kokouksen. Herra Kau, voitteko lyhyesti vastata esittelijän huomioihin ja myöskin siihen, mitä Rova Kinichi sanoi? Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle ja Kinichille tuesta ohjelmalle. Tämä asiakirja, voisitteko mikrofonia vähän korjata? Niin siis tämä työasiakirja pohja, korvaa tuon vaikutusten arvioinnin. Siinä sitten katsotaan enempää ohjelmia horisontaalisesti. Ja sitten tässä toisaalta on ollut tuo testiaika. Meillä on ollut myös aika äskettäin puoliväliarvio, jossa hyvin reippaasti on arvioitu ulkoisen arvioijan toimesta tätä tilannetta ja myös mietitty sitten ohjaamaan kustannuksia ja tuloksia budjettinäkökulmista. Eli uskon, että tämä voidaan ikään kuin sisällöllisesti korvata tuolla puoliväliarviolla. Ja sitten nämä pääindikaattoreit ovat saaneet yksinkertaistusta osakseen. Ja tuossa puolivälin arvioinnissa kävi ilmi, että me tarvitsemme mitattavia indikaattoreita ja sitten tuo laadullinen tulosindikaattori myös tarvitaan, ja näin sitten ohjelman osallistujat ovat tässä toimineet indikaattoreina. Näin komissio voi sitten syventää näitä indikaattoreita ja myös muuttaa sitten niitä, jos on käynyt ilmi, että ne eivät ole riittävästi mitanneet tehokkuutta. Ja sitten puolestaan siinä, että kiinnitetään huomiota Länsi-Balkaniin ja Kiinaan. Tämä on yksi prioriteeteistamme. Tosiaankin me olemme järjestäneet kokouksia Kiinan kanssa hologrammien, seteleiden hologrammien väärennyksistä ja olemme pyrkineet sitten löytämään tähän ratkaisuja Perikles-ohjelman kautta on siis otettu yhteyttä tuohon Kiinan asiasta vastaavan ministerin ja myös Kiinan kansantasavallan keskuspankkiin. Europol on siis mukana täysin tässä ohjelmassa Pericles-strategiassa. Sitä vuosittain päivitetään ja se tehdään Europolin keskuspankin ja komission yhteistyönä. Ja on sitten Europolin tiedustelutietoroolissa tässä mukana, eli millä alueilla täytyisi aktiivisesti toimia. Eli tämä on se Europolin osallistuminen jo varhaisessa vaiheessa tähän kehitellessämme koko ohjelmaa. Ensimmäiseksi ja sitten toiseksi käytämme Europolin asiantuntijuutta sillä Europol osallistuu eri toimiin, tarjoaa koulutusta ja myös sitten käy auttamassa jäsenvaltioita omien jäsenvaltioiden tutkinnassa. Tämä on siis operatiivista teknistä avunantoa. Ja sitten vuosittaiseen työohjelmaan. Sen komissio hyväksyy sitten kun on päivitetty tilannetta keskuspankin ja Europolin kanssa yhteistyössä ja keskustellaan myös strategiasta, jonka pohjalta sitten työohjelma lopulta hyväksytään jäsenvaltioiden kanssa Euroopan väärännösten asiantuntijoiden työryhmässä. Ja eli näin siis tuota työohjelmaa valmistellaan ja täten komissio ei sitten aikaisemmin ole halunnut ottaa käyttöön delegoitua säädöstä työohjelman hyväksymiseksi. No niin, tämä minun puolestani varmaan riittää. Kiitos ECFINille. Läsnäolosta yleensä ECFINin edustajia ei täällä ole. Hienoa siitä, että olette täällä ja tehneet hyvää työtä. Kiitos myöskin esittelijä De Jongille ja myös Kerova Kinichille jälleen kerran hänen panoksestaan myös. Ennen kuin kaikki syöksyvät pois paikalta, toteaisin, että Kanadaa koskeva PNR-keskustelu on perutettu. Oikein hyvää viikonloppua kaikille ja koittakaa levätä, koska ensi viikolla on vielä enemmän töitä kuin tällä viikolla. 15. lokakuuta on seuraava kokous. Tämä kokous päättyy tähän. Kiitos.